Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Aloitetaan kokous. On hienoa, että voimme nyt jatkaa kokousta. Olemme nyt esityslistan kohdassa kahdeksan. Keskustelemme tulevasta kauppapolitiikasta – Ja meillä on täällä korkean tason talouspolitiikan asiantuntija. Ja on hienoa, että meillä on tänään vieraana Mari Kiviniemi, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön apulaispääsihteeri. Eli tervetuloa. Kiviniemi on 25. elokuuta 2014 nimetty OECDn apulaispääsihteeriksi – ja aikaisemmin hän oli strategisessa osastossa OECDssä. Siellä käsiteltiin tehokkaan hallinnon kysymyksiä ja aluekehitystä. Ja myöskin maataloutta. Ja Kiviniemi oli myöskin Suomen pääministeri vuodesta 2010 vuoteen 2011. Eli vielä kerran sydämellisesti tervetuloa. Me kaikki tiedämme, että OECDllä on keskeinen rooli, mitä tulee globaalien standardien kehittämiseen. Ja sillä on ratkaiseva rooli, kun määritellään päälinjoja kaupan vapauttamisessa ja vienti määrärahojen määrittelyssä. Ja viime vuosikymmeninä siitä on tullut yhä selkeämmin johtava instituutio näissä monimutkaisissa kauppakysymyksissä. No, me nyt puhumme jo tulevasta kauppapolitiikasta. Tästähän on keskusteltu jo Pascal Lamin kanssa. Ja nyt sitten Täällä on Kiviniemi. Ja 15. lokakuuta komission on määrä sitten julkistaa oma kauppastrategiansa. Ja OECDn suuntaviivat. Mehän eilen juuri keskustelimme investoijien ja CSAn velvoitteista. Ja suuntaviivat vuodelle 2011 ovat myöskin tässä kohtaa merkittäviä. Eli tänäinen keskustelu on nyt ajankohtaista. Ja, ja nyt Kiviniemi, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Oikein hyvää huomenta ja sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Onpa mukava olla täällä. Nyt aion kuitenkin vaihtaa kieltä Saksasta Englantiin. Oikein hyvää huomenta kaikille. Erittäin mukava olla vieraananne täällä Euroopan parlamentissa kertomassa teille työstä, jota OECD tekee kaupan alalla. Minulla on tässä koko joukko kuvia ja voitte saada tämän esitykseni käyttöönne tämän puheenvuoron jälkeen ja näin voitte sitten vielä paneutua sen yksityiskohtiin myöhemmin näin halutessanne. Aloitetaanpa nyt tämänhetkisistä talouden suuntauksista, jotka tietenkin ovat osa ja vaikuttavat myös kauppavirtoihin ja niiden kehitykseen. Täytyy valitettavasti sanoa, että tänä vuonna globaali kasvu jää varsin alhaiselle tasolle. Nämä ovat viimeaikaisten talousarvioidemme suunta, viivoja. Talouteen liittyy edelleen hyvin paljon riskejä. Monet kasvavat taloudet ovat äh, varsin heikossa asemassa. Sitten äh, Kiinan talous on lähtenyt yskähtelemään ja sitten vielä Yhdysvallat äh, ei nostanut viime viikolla ohjauskorkoa, mutta se on varmaankin tulossa. Eli kaikki tämä aiheuttaa epävarmuutta vuotta ja näin ollen talouskasvu jää tänä vuonna odotusten alle. Aika paljon epäilyksiä on potentiaalisen kasvun suhteen. Jouduimme korjaamaan alaspäin arviotamme verrattuna edelliseen kesäkuiseen ennusteeseemme. Ei nyt paljoa kuitenkaan ja mm, Tämä koskee tietenkin myös sitten jo ensi vuoden ennusteita. Tänä vuonna kasvuennuste globaalin PKT suhteen on kolmisen prosenttia. Se on alle keskiarvon 0,1 prosenttia kasvua tarvitaan maailman talouteen. Ja nyt tässä on pientä laskua ja sitä me emme todellakaan tässä vaiheessa tarvitsisi. Puhutaan kaupasta, kauppaluvuista. Katsotaan ensin hiukan taaksepäin, niin vuosikymmenten ajan yleinen suuntaus on ollut sellainen, että kauppa on kasvanut tuplavauhtia BKT-kasvuun verrattuna. Mutta talouskriisin käynnistyttyä näin ei enää ole ollut, eikä varmaan tule ihan piakkoin olemaankaan. Tämä 2,8 prosentin kasvu maailmankaupassa vuonna 2014 on hädin tuskin yli maailmanlaajuisen BKTn kasvun. Ja kun tässä katsotaan näitä kasvuodotuksia, niin marginaalit ovat hyvin pieniä. Näette nämä erot tässä, kun vertaatte sinistä katkoviivaa 1990-2014 keskimääräinen kasvu. Miksi? Miksi näin on nyt käynyt? Tähän on useita syitä. Useat tutkimukset ovat liittäneet kaupan kasvun hidastumisen maailmanlaajuiseen talouskriisiin, erityisesti euroalueen hitaaseen talouskasvuun, joka on kysyntää tukahduttanut. Voitte nähdä, että euroalueen vienti, joka on yli kolmannes maailman viennistä, on 11.19. 19 vuosineljänneksestä ollut miinusmerkkinen ja sama on koskenut tuontia. No tähän on useita syitä, niin kuin jo tuossa mainitsinkin tähän kaupan kasvun yskähtelyyn on myös rakenteellisia syitä. Ainut syy ei suinkaan ole globaali talouskriisi. On myös muutoksia kansainvälisen tuotannon malleissa. Jotkut ovat todenneet, että kasvavat taloudet ottavat Eurooppaa kiinni ja sitten esimerkiksi, äh, esimerkiksi äh, IT-alalla ollaan kypsymässä. Jotkut taas ovat todenneet, että protektionistisia toimia on otettu äh, eri maissa käyttöön rahoituskriisin vuoksi. Eli tässä on koko joukko erilaisia selityksiä, mutta niin kuin sanoin, euroalueiden talouden hidastuminen on yksi merkittävimpiä syitä ihan globaalisti. Nyt sitten OECDn kauppapoliittinen välineistö. Mitä pitäisi tehdä, jotta tämä maailmankaupan hitaan kasvu, hidas kasvu saataisiin jälleen nousuun. Viime vuosina OECD on analysoinut kauppamalleja ja haluaisin mielelläni tänä aamuna teille puhua löydöksistämme. Analyysimme näyttää seuraavia asioita todisteiden perusteella. Ensinnäkin voidaan todeta, että yksikään maa ei ole saanut aikaan ähm, il, kasvua ilman investointeja. Kun ajatellaan kansainvälistä aloitetta, aloitetta, työllisyysaloitetta. Se oli OECn yhteinen hanke muiden tahojen kanssa, jossa katsottiin, miten kauppa kauppa, kansainvälinen kauppa vaikuttaa kasvun ja hyvinvoinnin lisääntymiseen. Nämä tiedot ovat vuodelta 2012, mutta koskevat myös tätä päivää. Ja voidaan todeta, että kun tuottavuus kasvaa, syntyy uusia työpaikkoja juuri kaupan ollessa elävä eloisaa. Ja kun puhutaan tuodun, kun puhutaan vapauttamisesta, niin voidaan nähdä, että eri ryhmissä aina vuodesta 75 vuoteen 89 vapauttaminen on selvästi nopeutunut ja parantanut tilannetta eri maissa. Ja jos kaupan vapauttaminen ei ole toteutunut, on käynyt päin vastoin. Tässä on ihan yhdenkin prosentin ero vuositasolla niiden maiden välillä, jotka ovat vapauttaneet kauppaa, niihin, jotka eivät näin ole tehneet. Ja Hallituksillahan on nämä haasteet edessään joka päivä ja tietenkin politiikassa pyritään hyödyntämään maailman markkinoita, mutta kaikki eivät ole va- varmoja siitä, että kauppa lisäisi kasvua tai löisi, loisi työpaikkoja. Globaalilla tasolla äm, ihmiset toki katsovat kaupan olevan hyödyllistä. 80 prosenttia vastanneista piti kauppaa hyvänä, niin kuin näette tästä ylimmästä palkista, mutta mitä työpaikkoihin tulee, niin enää noin 50 prosenttia uskoo siihen, että ähm, globaali kauppa lisää työpaikkoja. Tutkimus vuodelta 2014 lokakuulta, se on siis noin vuoden vanha, osoittaa seuraavia seikkoja ja voidaan todeta, että eipä tässä varmaan suurta muutosta vuodessa ole tapahtunut. Erityisen skeptisiä äh, ollaan äh, kehittyneissä talouksissa, kuten Ranskassa, Kreikassa, Italiassa, Yhdysvalloissa, Japanissa. Ja kaikki näistähän ovat tällä hetkellä neuvottelemassa ähm, suurista kauppasopimuksista, puolet äh, yhdysvaltalaisista ja noin puolet ranskalaisista vastaajista uskovat, että kauppa tuhoaa työpaikkoja. Niistä maista Ähm, joissa kuvitellaan tai katsotaan, että ähm, kansainvälinen kauppa itse asiassa laskee palkkoja, niin kymmenestä äh, kärkimaasta viisi kuuluu Eurooppaan, muun muassa Ranska, Italia ja niin edelleen. Ja esimerkiksi tunisialaisista 80 prosenttia, samoin äh, vietnamilaisista, kiinalaisista suurin osa uskovat, että kauppa luo työpaikkoja. Eli Tämä, nämä löydökset itse asiassa osoittavat, että työmme OECDssä on erittäin tärkeää. Kun me analysoimme kauppaa ja työpaikkoja, voimme todeta, että markkinoiden avaaminen luo työpaikkoja, laadukkaita työpaikkoja. Tästä on aivan selvää todistusaineistoa Eh, ei ole minkäännäköistä todistetta siitä, että eh, vientiluvut jotenkin korreloisivat eh, työttömyys, tuontiluvut jotenkin korreloisivat työttömyyslukujen kanssa. Näin ei ole. Tämä on hyvin selkeä viesti, jonka voimme myös ihan kansainvälisessä arvon lisäysketjussa todeta. Ja meidän analyysimme tässä tunnustaa ja tunnistaa sen, että kaupan avaaminen, avaamista täytyy tietenkin täydentää muilla politiikoilla, jotta jotta voidaan varmistaa sisällyttävä kasvu, koulutus, aktiivinen työmarkkinapolitiikka, työmarkkinoiden joustavuus, infrastruktuurin kehittäminen sekä sosiaaliturva ovat aivan keskeisiä asioita, jotta vapautta, eh, inkluusio sekä kaupan vapauttamisesta hyötyminen eh, todella jakautuisivat kaikkien kansalaisten kesken. Ja kun nyt eh, maailmantalous yskähtelee, kauppa ja investoinnit ovat keskeisiä välineitä ja tätä varten tarvitaan myös rakenneuudistuksia, jotta maailmanlaajuinen kasvu saadaan pidettyä yllä. Entäpä sitten lisäarvo, jota kauppa tuo? Monet tavarat ja palvelut toimivat hyvin maailmanlaajuisesti, kun ajatellaan raaka-aineista aina valmiiseen tuotteeseen asti tätä koko ketjua, niin hyvin kilpailukykyistä hintaa voi löytää kautta tämän ketjun. Ja kun ajatellaan tavaran tai palvelun loppuarvoa, niin tämä koko arvo ei tietenkään jää siihen maahan, jossa tavara tuotetaan valmiiksi. Ja kun ajatellaan kansainvälistä kauppaa, niin vain konventionaaliset toimet eivät aina riitä. Kun ajatellaan tällaista maailmanlaajuista globaalia arvoketjua, niin OECD ja VTO ovat käynnistäneet äh, aloitteen tämän maailmanlaajuisen lisäarvon mittaamiseksi, jotta voidaan nähdä, kuinka merkittävä vaikutus kaupalla on. Tässä on yli 60 maata ja 40 eri alaa mukana tässä tutkimuksessa. Ja me olemme löytäneet äh, että menestys maailmanmarkkinoilla riippuu nykypäivänä yhtä lailla siitä, että pystyy tuottamaan kilpailukykyisiä tuotteita kuin myös siitä, että pystyy niitä viemään. No ajatellaan tuotantokustannuksia, kun ne nousevat, niin kilpailukyky vientimarkkinoilla heikkenee. Ja tietenkin äh, sitten nämä äh, vientimaksut ovat myös vaikuttava tekijä. Kun katsotaan EU-sta saatua tietoa, niin äh, voidaan nähdä juuri vientipuolella tämä lisäarvon kasvu. Ainakin useimmissa maissa näin tapahtuu. Tässä on joitain poikkeuksia. Voidaan siis todeta, että kun yritys yhdessä maassa saa tukea muista maista tai inputtia muista maista tuotantoprosessissa, niin tämä lisää arvoa myös näissä maissa. Ja kun katsotaan sitten kotimaisia työpaikkoja, niin työpaikkoja luodaan osana tätä maailmanlaajuista arvoketjua ja missä näitä työpaikkoja luodaan. Se voidaan nähdä, että tämä hyödyttää kaikkia tässä ketjussa mukana olevia maita, riippumatta siitä, missä työpaikat luodaan. Maiden kilpailukyky lisääntyy ja tuottavuus lisääntyy. 2008 10-70 prosenttia työntekijöistä niissä maissa, joista tätä tietoa on olemassa, olivat riippuvaisia maailmanlaajuisesta arvoketjusta Ähm, tämä lisäys on varsin merkittävä vuoteen 1995 verrattuna. Joka kerta, aina kun tapahtuu äh, rajan ylittävä vienti tai tuonti tapahtuma, niin äh, tulli- ja tariffiesteet äh, aiheuttavat ongelmia. Ja me olemme pyrkineet auttamaan hallituksia siinä, että niiden rajamuodollisuudet olisivat mahdollisimman toimivat ja että maat näin voisivat hyötyä kansainvälisestä kaupasta. Meillä, me olemme löytäneet eri alueita, joihin tulisi puuttua. Ja nämä kaupan helpottamistoimet äh, kattavat äh, ihan näitä äh, rajamuodollisuuksia, kaupan helpotussopimuksia. Tässä mukana on yli 160 maata, myös kaikki EU-maat mukana. Indikaattorimme osoittavat, että hallitusten kannattaa ottaa käyttöön kaupan helpottamistoimia ja tukea myös kehittyviä maita ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa. Tässä on koko joukko eri politiikan aloja, jotka tulevat yhteen tässä OECDn TFI-ehdotuksessa ja paketissa. Ja näin pidän erittäin hyvänä sitä, että Euroopan unioni on aiemmin tässä kuussa ratifioinut tämän sopimuksen. Ja kun katsotaan EUn kaupan helpottamistoimia, niin tässä voidaan nähdä, no tässä on tietenkin mukana tiedot kaikista EU-jäsenvaltioista, ja tässä arvo voi olla nollasta kahteen. Kaksi on paras mahdollinen performanssi. Ja esimerkiksi vetoomustoimissa EU on aivan kärkijoukossa – ja kun katsotaan sitten EUn parannettavia toimia, niin äh, EU kannattaisi vielä äh, parantaa äh, raja muodollisuuksia ja yhteistyötä tällä alalla muun muassa. Voitte myös nähdä, että kun tässä kerran mukana ovat kaikki EU-jäsenvaltiot yhdessä, niin voitte myös saada tietoa yksittäisistä jäsenvaltioista. Kun sitten puhutaan siitä, että paljonko maat voisivat kauppakustannuksia vähentää ottamalla näitä TFI-toimia käyttöönsä, niin olemme havainneet, että keskimäärin kauppakustannukset vähenisivät 12,9 prosenttia ja yksittäisissä jäsenvaltioissa jopa 11,6-13,9 prosenttia. Ja kun katsotaan kehittyviä maita, niin äh, leikkaus tai kaupan kustannusten vähennys voisi olla jopa 17,5 prosenttia. Äh, näiden äh, kuvailemien indikaattorien jälkeen vielä kolmas ihan konkreettinen väline, jota OECD ehdottaa kauppavirtojen parantamiseksi on tällainen palvelu kauppaindeksi. Tehokkaat palvelualat ovat hyvin tärkeitä paitsi talouksien palvelualalla myös sille, että voidaan varmistaa se, että kauppa toimii sujuvasti. Itse asiassa palveluala luo tällä hetkellä enemmän työpaikkoja kuin mikään muu ala ja on äärimmäisen tärkeä maailmanlaajuisesti. Yli 30 prosenttia lisäarvosta tavarakaupassa tulee juuri palvelujen pohjalta. Ja kun katsotaan näitä numeroita, niin vienninkin palveluosuus on lisääntynyt, joten palvelujen saatavuus niin äh, kotimaisesti kuin myös äh, laajemmin on äärimmäisen tärkeää. Me olemme vuonna 2014 käynnistäneet tämän työn. Äh, tämä on mm, tällainen diagnoosityökalu, työkalu joka tarkastelee kansallisen tason palvelujen toimivuuden tilannetta. Tässä on koko joukko 19 palvelualaa 42 maassa todistusaineistona ja näin voidaan löytää näitä parhaita käytäntöjä sekä sitten mahdollisia pullonkauloja ja ongelmia. oecd nettisivuilta löytyvät myös teidän oman maanne, omien maidenne tiedot. Tässä nyt on keskiarvo kaikista 42 maasta tässä STRI-tietopankissamme. Ja tässä voidaan todella nähdä arvo nollasta yhteen. Nolla on kaikkein vähiten rajattu tai restriktiivinen ala ja yksi eniten. Tässä voidaan nähdä muun muassa rautatiealaa ja muita aloja aina mm, kaikkia sellaisista maista, joissa koko ala on vapautettu siihen, että se on täysin Äh, vapauttamaton. Ähm, täällä on hyviä esimerkkejä. Äh, on hyvin avoimia markkinoita, esimerkiksi äh, jakelualalla Espanja tai vakuutusalalla Viro ja Alankomaat. Olemme arvioineet, paljonko kauppa kasvaa, jos palvelurajoitteita poistetaan. Nämä arviot on tehty ilmailupalvelujen, lakipalvelujen, vakuutussektorin sekä pankkialan osalta. Ja tässä voitte nyt nähdä aika varovaisen arvion siitä, mitä tapahtuu, jos näitä rajoitteita poistetaan. Vienti kasvaa, ihan niin kuin voidaan odottaakin, mutta voitte havaita myös merkittävää mm, tuonti kasvaa niin kuin voi arvata, mutta myös vienti aika merkittävästi. Ja niin kuin tuossa alussa jo totesin, niin nyt tarvitaan täydentäviä politiikkoja – kun ajatellaan markkinoiden avautumista ja kilpailun lisääntymistä, niin tämä saattaa häiritä markkinoita ja joillain huonosti toimivilla markkinoilla voi syntyä näin ongelmia. Ja siksipä kun kauppaa vapautetaan, rinnalla on toteutettava täydentäviä toimia kuten koulutus äh, sekä työntekijöiden pätevyys ja niin edelleen. Ja lopuksi, hyvät naiset ja herrat, halusin vielä sanoa joku sen sanan liittyen monikansallisiin välineisiin, OECDn suosituksiin, jotka on luotu, jotta saataisiin kaupan ja investointien alalle yhtäläiset toimintaolosuhteet kaikille maille ja kaikille yrityksille, jotka osallistuvat kansainvälisen toimintaan. Ja halutaan todella tällaista vastuullista toimintaa ja sitä halutaan tukea. Te itse oikein hyvin tunnette esimerkiksi OECDn ehdotukset ja määräykset liittyen vastuulliseen mineraalien louhintaan sekä koko arvoketjuun. Tehän yhdessä komission neuvoston kanssa olette tätä asiaa käsitelleet ihan OECDn suositusten mukaisesti. Olen myös kuullut että tulette keskustelemaan eri sidosryhmien kanssa nyt Bangladesin kestävyyssopimuksen täytäntöönpanosta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, koska olemme tällä hetkellä juuri tekstiilialan ja itse asiassa myös elintarvikealan osalta valmistelemassa ehdotuksia Ähm, vastuullisesta toiminnasta kautta koko tuotannon. Mm, tiedän, että te olette valmistelemassa jotain vastaavaa täällä EU:ssa ja ehkäpä te voisitte myös katsoa, mitä OECD tekee. Ja tietenkin Euroopan unioni osallistuu OECDn työhön, kun pyrimme näitä uusia suosituksia valmistelemaan, kun niitä valmistelemme. Halusin vain varmistaa, että myös teidän suosituksenne ovat samanlinjaisia OECDn suositusten kanssa. Tämä iso kysymys, johon nyt sitten päätän tämän esitykseni, on seuraava. Että mihin kauppapolitiikka on nyt menossa? Seuraava askel, jossa voidaan tehdä joitain uusia päätöksiä globaalilla tasolla, on tietenkin VT on kymmenessä ministerikokous Nairobissa nyt joulukuussa. Ja haluan äh, korostaa, että OECD todella tukee monenvälisen agendan edistämistä. Äh, monenvälinen kauppajärjestelmä on paras keino äh, tukea kasvua, työpaikkoja ja kauppaa maailmanlaajuisesti. Tietenkin, jos monenvälinen edistys yskähtelee, niin sitten Euroopan unioni varmaan tekee myös alueellisia ja kahdenvälisiä sopimuksia. Ja kyllähän se niin on, että jos monenvälinen lähestymistapa ei toimi, niin hallitukset kaventavat sitten tätä piiriä ja tietenkin me OECDssä tuemme myös näitä pyrkimyksiä esimerkiksi tehdä alueellisia ja mm, kapeampia monenvälisiä sopimuksia, joita tällä hetkelläkin on valmisteilla. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa puheenjohtaja, tämän viestin halusin teille nyt välittää OECDstä. Olen mm, hyvin iloinen, jos teillä on kysyttävää. Mielelläni vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli tosiaan kattava selitys tärkeästä työstänne. Täällä on kolme puheenvuoropyyntöä. Ensimmäisenä Buhna. Er øh, Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta alustuksesta. Pari huomiota siitä, mitä sanoitte alussa. Te osoititte, että talouskasvu liittyy liberalisointiin ja näytitte tämän käyrän, miten liberalisointi on kehittynyt ja miten talouskasvu on kehittynyt. No, tilastosääntöjen mukaan näin ei voi tehdä, vaan täytyy katsoa kaikkia muitakin tekijöitä. Konkreettinen esimerkki on Japani 70-luvulla, ja te teitte täysin päinvastoin, tehtiin päinvastoin kuin liberalisointi, ja se käynnisti sitten talouskasvun, koska sillä tavalla teollisuutta pystyttiin kehittämään. Eli toisin sanoen, tämä tie jota te esittelitte, on vähän sama kuin jos haluaisi osoittaa, miten haikarat tuovat lapsia. Jos katsotaan, missä on paljon haikaroita ja sitten samassa paikassa on paljon lapsia, niin ne sitten sopivat hyvin yhteen ja siitä voidaan sitten päätellä, että haikarat tuovat lapsia. Ja sitten toinen kurvi tai tämä käyrä liittyy siihen, että tuonti ei liity työttömyyden kehittymiseen mutta tästäkin on selkeitä vastaesimerkkejä. Esimerkiksi NAFTA-sopimuksen jälkeen kymmenessä vuodessa Meksikosta hävisi puolitoista miljoonaa työpaikkaa. Eli tässä on taas sama tilastovirhe. Ei voi ainoastaan näyttää tällaisia käyriä, vaan täytyy ottaa huomioon kaikki muutkin tekijät. Vasta sitten se on tieteellisellä tavalla kestävää. Kiitos paljon sitten herra Winkler. Thank you very much, Chairman, and thank you, uh, Madam. Uh, uh. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia uh, hyvä apulaispääsihteeri tästä esityksestä. Haluaisin uh, esittää kaksi kommenttia ja kolme kysymystä. Ensin näihin kommentteihin. Te puhuitte um, puhuitte erittäin tärkeästä asiasta ja yhä enemmän ja enemmän eh, me etenemme kohti kommunikaatio, eh, internet, Facebook, Twitter-yhteiskuntaa. Ja te puhuitte ihmisten eh, käsityksistä liittyen kauppaan. Mielestäni on hyvin tärkeää mitata näitä asioita ja saada tieteellistä tietoa niistä, mutta myöskin yhtä tärkeää tai ehkä vielä tärkeämpää on vaikuttaa näihin käsityksiin, sillä jos meillä on taloudellisia tosiasioita, joita voidaan mitata, tosiasioita, todisteita eh, ja prosesseista tietoa, on mielestäni tärkeää yhdistää se, mitä voisi tapahtua ja se, mikä nyt on vallallaan julkisen mielipiteen joukossa. Tässä on jonkinlainen äh, hukatun paratiisin tunnelma. Kommunismi epäonnistui ja monet ihmiset, erityisesti nuoret ihmiset, ovat unohtaneet, että kommunismi todellakin viime vuosisadalla epäonnistui. Ja nuoret unelmoivat tällaisista hukatuista paratiiseista. Olisi erittäin tärkeää olla avoimia suuren yleisön edessä ja puhua taloudellisista tosiasioista, siitä mitä tapahtuu että nämä ovat tosiasioita, joita voidaan mitata ja näitä tuloksia voidaan sitten esitellä ihmisille. Ja toinen kommenttini koskee hyvin, hyvin tärkeää asiaa. Ei vain siksi, että minä olen esittelijä äh, näissä konfliktimineraaliasioissa tässä valiokunnassa ja Euroopan parlamentissa, mutta haluaisin myöskin puhua tästä asiasta due diligence-kysymyksien vuoksi siksi, että tämä on kaiken kaikkiaan hyvin tärkeää kysymys. Te sanoitte, että te olette havainneet, ettei mitään kestävää kehitystä voida saada aikaan vapauttamatta kauppaa. Jos näin on, meidän täytyy taata se, että tämä vapauttaminen tapahtuu vastuullisella tavalla. Ja yksi hyvin tärkeä toimija tässä asiassa on teollisuus, yritysmaailma. Minun kokemukseni mukaan eräissä tapauksissa ja eräissä prosesseissa teollisuus nähdään vihollisena. Teollisuus on kuitenkin mielestäni meidän liittolaisemme, kun haluamme rakentaa tulevaisuutta. Ponnistuksia voitaisiin sitten tehdä luonnollisesti julkisia ponnistuksia, että voisimme vaikuttaa ihmisten mielikuviin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että teollisuus, joka on liittolainen tai josta täytyy tulla vilpitön, uskottava liittolainen, tulee tekemään yhdessä näitä ponnistuksia meidän kanssamme, kun haluamme vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen tällä tavoin. Ja sitten hyvin lyhyesti kysymys. Minulla on mm, eri seikkoja koskevia mm, kysymyksiä, mutta ensinnäkin tämä polki, polkumyynnin vastainen politiikka. Mikä OECDn tulevainen suuren politiikka polkumyyden vastaisessa työssä tulee olemaan? Ja sitten vielä ihan lyhyt kysymys nämä suuret kauppaneuvottelut, TTIP ja korostaisin myöskin T, TIP, palvelukauppasopimus, mikä niiden tilanne on. Ja sitten raaka-aineisiin liittyen, mikä on mielestänne kehityskulku maailman kaupassa niiden kohdalla? Mikä niiden äh, kehitys tulee olemaan raaka-aineiden niiden saatavuuden suhteen. Kiitoksia. I would all... Kiitos, Jude. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kuulla, mitä mieltä olette antidumpauksesta ja protektionismista. Monilla aloilla on ylikapasiteettia ja kielteisiä vaikutuksia tästä ylikapasiteetista johtuen. Eli haluaisimme kuulla teidän kantojanne. No, sitten konkreettisemmin haluaisin kysyä, oli hienoa, että puhuitte siitä, kuinka tärkeitä ovat nämä tukitoimet, ja nämä tukitoimet liittyvät sitten vaurauden uudelleen jakamiseen. Mutta uudelleen jakaminen onnistuu ainoastaan, jos on kunnollista politiikkaa ja instituutioita. Ja meillähän on globaaleja arvoketjuja ja ylikansallisten yritysten suuntavivuista tulee yhä tärkeämpiä. Ja meillä käydään nyt sisäistä keskustelua siitä, pitäisikö ne ottaa mukaan kauppasopimuksiin ja pitäisikö meillä olla näitä sitovina, näitä sääntöjä. Mutta sitten, miten käytännössä toimitaan? Näistä tulee yhä tärkeämpiä ja olisi hyvä, jos kertoisitte vähän siitä, miten nämä kansalliset yhteyspisteet toimivat. Minulla on kokemusta näistä kansallisista yhteyspisteistä ja no, siellä on aika sekavia kokemuksia. joissa on paljon resursseja, toisissa yhteyspisteissä on vain yksi henkilö, joka toimii tässä varsinaisen työnsä ohella. Eli millä tavalla voidaan varmistaa, siis koska nämä suuntaviivat ovat yhä tärkeämpiä, eli miten voidaan varmistaa, että nämä kansalliset yhteyspisteet todellakin pystyvät hoitamaan roolinsa, koska kuten sanoitte, niistä on tulossa yhä tärkeämpiä myöskin tässä toimitusketjussa ja kun ajatellaan Rana Plazaa ja muita aloitteita. Ja miten sitten koulutetaan näitä kansallisia yhteyspisteitä, miten varmistetaan laatu? Eli jos kertoisitte kantanne näihin asioihin. Kiitos. Kiitoksia sitten Forenza. Grazie Presidente, anche Kiitoksia. Kiitoksia näistä tiedoista kerroitte myöskin hiukan analyysistänne ja haluaisin kuulla kantanne kahteen asiaan. Ensinnäkin eriarvoisuus Euroopassa. Eriarvoisuus johtuu säästöpolitiikasta. Se on tekijä, varmaan olette samaa mieltä, niin se on johtanut eriarvoisuuden lisääntymiseen ja se tietysti estää kehitystä. No, haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne talouspolitiikkaan – jotta nimenomaan voisimme rajoittaa tätä eriarvoisuuden lisääntymistä. Ja sitten velkakysymys. Sehän myöskin liittyy tähän keskusteluun, erityisesti Kreikkaan. Monille maille euroalueella velkataakasta on tulossa kestämätön. Eli haluaisin tietää, katsotteko, että on oikein jatkaa tätä säästöpolitiikkaa ja tällaista politiikkaa, joka lisää eriarvoisuutta, vai katsotteko, että nyt olisi sopiva toimia vähän järkevämmin velkakysymyksissä ja järjestää eurooppalainen konferenssi, jossa käsitellään näiden velkojen uudelleenjärjestelyitä? Kiitoksia. Minullakin on vielä pari kysymystä. Ensinnäkin miten ympäristöpolitiikka on vaikuttanut keskusteluun tästä tähän rajamekanismiin. Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunnassa tänään hyväksytään mietintö, joka liittyy teräkseen. Ja siellä katsotaan, että tarvittaisiin tällaisia rajatarkistuksia, koska meillä on tämä päästökauppajärjestelmä Euroopassa. Eli ympäristöpolitiikka paikka ja sitten tämä rajamekanismi, tuleeko sen merkitys lisääntymään nyt ja mitä mieltä olette sitten tästä rajaverosta, joka pohjautuisi ympäristötekijöihin? Ja toinen kysymys. Tämä skeptismi liittyen siihen, miten yleisesti tiedetään globalisaatiosta ja kauppakysymyksistä. Tehän mainitsitte, että erityisesti maissa – joissa eniten hyödytään kaupasta, niin siellä ollaan hyvin skeptisismiä globalisaation ja kaupan suhteen. Eli mitä sanoisitte näiden maiden kansalaisille? No niin, nyt teillä on vastauspuheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Äh, kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia valiokunnan jäsenille ja varapuheenjohtajille näistä hyvin äh, syvällisistä vaikeista kysymyksistä. Edustaja Puhna, itse asiassa kun näin nämä luvut, voin sanoa, että ne perustuvat suuren tutkimukseen, jota OECD on tehnyt muiden toimijoiden kanssa ja olen todellakin vakuuttunut siitä, että kaikki luvut näissä dioissa, jotka teille näytin, perustuvat tosi asioihin. Ja kun ajattelen kauan, seurauksia. Suuri kysymys on siinä, onko kauppa kasvua tukevaa. Kaikki vuoden 2000 jälkeen tehdyt kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kauppa tukee kansallisen tulotason kasvua. Ja kaikki avoimet tutkimukset päätyvät samaan tulokseen. Eli paljon todistetta todellakin on siitä, että kaupan vapauttaminen on hyvä asia maalle sen tulon tason kehityksen vuoksi. Mutta kuten sanoin johtopuheenvuorossa, niin me tarvitsemme myöskin näitä täydentäviä politiikkoja ja toimia, jotta voisimme tukea hauraita maita, sillä meidän täytyy myöskin todeta se, että kaupan vapauttaminen tulee johtamaan tilanteisiin, jossa eräät yritykset katoavat, eräät työpaikat katoavat, mutta niiden sijaan syntyy uusia. Ja niillä alueilla ja niissä yrityksissä, jotka ovat kaikkein kilpailukykyisempiä työpaikkoja syntyy. Ja tämä sama itse asiassa on vastaus työpaikkoja koskevaan kysymykseen. Tiedot osoittavat, että tällaista yhteyttä tuonnin kasvun ja työttömyyden välillä ei ole olemassa. Eli jos maa on kilpailukykyinen, sillä on todellakin mahdollisuuksia hyötyä täysin kaupan vapauttamisesta, mutta kuitenkin tukevaa politiikkaa luonnollisesti tarvitaan. Sitten vastauksena edustaja Winklerille. Jotta voisimme vakuuttaa ihmiset kaupan hyödyistä, meillä on suuri työ edessä. Minä olen 19 vuotta Suomen parlamentin jäsen ja tiedän, kuinka vaikeaa usein on vakuuttaa ihmiset myös niissä tapauksissa, kun selkeää todistusaineistoa on olemassa. Selkeää tutkimukseen perustuvaa tietoa, jolla voi perustella oman mielipiteensä. Me OECDssä pyrimme eh, jäsenmaidemme tuella ja teidänkin tuellanne toimimaan niin, että voisimme eh, jakaa työmme tuloksia, jakaa tietoa, paljon enemmän tietoa tarvitaan vielä mediaan kaikissa maissa ja erityisesti niissä maissa, joissa huomataan, ettei keskustelu perustu tosiasioihin. Ja on todellakin totta, että teollisuus on liittolaisemme. Teollisuuden pitäisi olla samoja sääntöjä noudattavaa kaikkialla maailmassa. Ja tämä on yksi OECDn tavoitteista, kun meillä on nämä kansainväliset yritysohjelinjat. Tarkoituksemme on saada yritykset sitoutumaan niihin ja muihin suosituksiin mahdollisimman monissa maissa, sillä tämä tekee kaupasta reilumpaa. Kaupan reilumpaa, kun mailla ja yrityksillä on tasapuoliset toimintaolosuhteet. Sitten polkumyönnin vastainen politiikka. Tämäkin on yksi asia, joka tulee säännöllisesti esiin työssämme. Ja kysymys siitä, miksi meillä on näitä suosituksia ja yhteisiä sääntöjä, ne ovat sitä varten, että voisimme puuttua näihin ongelmiin, sillä polkumyynti vääristää kauppavirtoja ja se ei luo ympäristöä, jossa kaikki voivat toimia samoilla säännöillä. Kuten totesin aikaisemmin, tähän TTIP ja TIP-sopimuksen liittyen. Monen väliset sopimukset ovat kaikkein paras vaihtoehto, mutta toiseksi paras vaihtoehto ovat alueelliset sopimukset ja siksi me tuemme vahvasti myöskin TTIP ja TIP-sopimusta. Ja haluaisin korostaa myöskin sitä, että nämä sopimukset äh, pitäisi laatia kunnianhimoisesti ja niiden pitäisi olla uutta luovia myöskin herkillä aloilla ja niiden pitää avata kilpailu mahdollisimman avoimeksi ja niiden pitää myöskin olla ähm, monen välisyyteen kannustavia. Sitten raaka-aineisiin liittyen me emme arvaile kovinkaan paljon raaka-aineiden äh, tilannetta. Meillä on luonnollisesti taloudellisia ennusteita ja tarkastelemme tilannetta. Me teemme ennusteita tulevaisuuden tapahtumista, mutta tämä ei ole varsinaisesti meidän työsarkaamme. Emme voi sanoa, mikä nyt on OECDn ennuste. Sen suhteen, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Sitten edustaja Darling Vastasinkin jo tähän polkumyynnin vastaiseen kysymykseen ja myöskin näihin tukeviin toimiin ja täydentäviin toimiin. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Mutta mitä tulee suositukseen, joita annetaan monikansallisille yrityksille, olen samaa mieltä teidän kanssanne siinä, että kaikki nämä sopimukset, kansainväliset sopimukset ansaitsevat säännöllistä valvontaa kaikki maat, jotka ovat allekirjoittaneet näitä suosituksia, todellakin kaikkien näiden pitäisi sitoutua näiden toimenpanoon. Meillä on nyt jo tarpeeksi sääntöjä ja säätelyä. Jos me toimenpanisemme niitä kaikkia, maailma olisi parempi paikka ja myöskin olisi helpompaa tehdä tästä globaalista arvoketjusta sellainen, että se toimisi paremmin ja tehokkaammalla tavalla. Mutta mitä näihin monikansallisiin, anteeksi, näihin kansallisiin pisteisiin tulee paljon kiitoksia tästä huomiosta, niin me kyllä kiinnitämme huomiota tähän ja pyrimme parantamaan maita, maiden toimintaa. Ja me pyrimme tarkastelemaan sitä, kuinka nämä yhteyspisteet toimivat ja kuinka voisimme toimia ähm, niiden parantamiseksi. Tämä on sellaista työtä, jota tulee jatkaa jatkuvasti. Ja sitten... Can, no, there was... Hyvä puheenjohtaja. Täällä oli vielä yksi kysymys, edustaja Forenza. Öm, ehm, uusi politiikka, laatu ja Kreikan tilanne. Me olemme viime vuosina tehneet hyvin paljon töitä OECDn piirissä epätasa-arvon suhteen, ja me todellakin olemme sitä mieltä, että maiden pitäisi toimeenpanna panna politiikkoja, jotka loisivat mukaan ottavaa kasvua, sillä me olemme sitä mieltä, että liiallinen epätasa-arvo vahingoittaa kasvua. Ja myöskin tämän vuoksi minä esityksessäni korostin sitä, kuinka tärkeää on tukevaa politiikkaa luoda. On äärimmäisen tärkeää, että koulutusjärjestelmä antaa mahdollisuuden kaikille koulutuksen kautta osallistua yhteiskunnan toimintaan ja myöskin paremman työmarkkinoiden toiminnan kautta osallistua yhteiskunnan toimintaan. Tämä tuottaa parempia kaupallisia tuloksia. Ja sitten menisin puheenjohtajan kysymykseen siitä, mitä mieltä me olemme verotuksesta, jota luodaan ympäristöllisin syin – luonnollisesti kasvu, jota me haluaisimme luoda ja kasvattaa. Sen tulee olla parempaa kasvua, myöskin vihreää kasvua. Me emme sano ei tämän tyyppisille rajoituksille, mutta kaikissa maissa pitäisi olla samat säännöt. Tämä on tärkeää. On tärkeää, että kaikki maailmassa noudattaisivat samoja sääntöjä. Kaikki toimet ja kaikki verot pitäisi luoda niin, että ne eivät rajoita kauppaa tavoilla, jotka sitten antavat eh, tietyille maille parempia toimintamahdollisuuksia. Kaikkia maita ja yrityksiä pitäisi kohdella samoin, ja näiden verojen pitäisi olla mahdollisimman monen välisiä. Se on kaikkien paras ratkaisu. Tekin mainitsitte myöskin ihmisten asenteita, kuten aikaisemmin sanoin. On äärimmäisen tärkeää, että me pystymme tiedottamaan kaikesta työstä, jota me olemme tehneet OECDn piirissä, jotta keskustelu perustuisi kaupan vapauttamisen osalta todellakin tosiasioihin. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia. <clears throat> Thanks a lot for this, uh... Kiitoksia tästä kiintoisesta keskustelusta ja täsmällisistä vastauksista. olemme täysin aikataulussa. Kiitoksia siitä. Eli kollegat, te saatte nämä kalvot. Ja sitten saamme kutsun tähän Pariisin kokoukseen lokakuussa. Eli me olemme yhteyksissä OECD:hen. Kiitoksia ja hyvää jatkoa.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 Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, 10 Uhr. No niin, kollegat, kello on 10. Aloitamme äänestykset. Ensin Schaken mietintö. Eli tavaroiden kauppa, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon. No niin, kysyisin nyt ensin, onko kaikilla äänestyskortti mukana? ryhmät edustettuina. No aloitetaan nyt ensin koeäänestyksellä. Täällä nyt ovat monet jo paikalla, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli 29 ääntä on annettu ja poliittiset ryhmät ovat edustettuina. No niin, aloitetaan. Tarkistus 25. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 30 ja Droi Vitonen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 ja Droi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta uudestaan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Droi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää uudestaan. Eli 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 46 ja DROI 15 Ensimmäinen osa, äänet puolesta vastaan. Tarkistetaan, eli ensimmäinen osa tarkistuksesta 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 49 ja Droi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 ja Droi 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan. 50 ja Droi 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 ja Droi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 54 ja Droi 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 55 puolesta va- vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Droi 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus, suullinen tarkistus ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö, eli hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää. Sama asia, hyväksytty. Ja tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutamme, äänestämme näin muutetusta tekstistä puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. Ja sitten sähköinen äänestys lainsäädäntöpäätöslausumaesityksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 ääntä puolesta hyväksytty ja onnittelut Shaakelle. No niin, sitten jatkamme. Ja esittelijä, miten haluaisitte edetä? Kiitos, haluaisin ensin täysistuntoon, että lopetetaan tähän ja mennään täysistuntoon. Stop on and no dialogue. Eli ei kolme kantaneuvotteluita, vaan ensi täysistuntoon. No, että ensin äänestetään neuvottelutiimin kokoonpanosta ja mandaattista. Sitten kunnan mietintö on hyväksytty täysistunnossa, näin saisimme paremman pohjan. Ja jos mitä muuttuu tämän hetken ja täysistunnon välillä, niin olisi aika kummallista, jos valiokunta olisi jo antanut mandaatin ikään kuin ennalta, eli olisi parempi saattaa asian ensin päätökseen täysistunnossa. Good. Dan Hamva. Selvä. Eli täysistunnon jälkeen sitten teemme päätöksen. No niin. Kiitoksia. Sitten Ecuadorin liittyminen EUn ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen. Esittelijä päätösasemman osalta on edustaja Scholz. Ja ensin kompromissi ykkönen. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 ja 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 17 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 30. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 33 äänet puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 4. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan vielä kompromissitarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan, eli tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli 46 ja 45 raukeavat. Eli seuraavaksi Ainin siis tarkistuksesta 46 ensimmäinen osa raukeaa, mutta toisesta pitää äänestää. Eli tarkistus 46 toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia. Sitten kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Eli tarkistus 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 60 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sieltä välistä jäi tarkistus 66. Siitä pitää vielä äänestää. Eli 66 äänet puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä tämä. Eli tarkistus 66, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kympistä äänestettiin eli sitten kompromissi 11 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 72 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä, eli tarkistus 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvällä enemmistöllä. Sitten 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 77 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta. No, tarkistetaan ensimmäinen osa, eli tarkistus 77 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä. Eli tarkistus 78, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys päätöslausumaesityksestä sähköäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta, eli hyväksytty. Onnittelut Scholzille ja kaikkea hyvää yhteistyölle Ecuadorin kanssa. Sitten kohta 11. Ihmisoikeudet EU ja Vietnamin välisissä neuvotteluissa. Mehän neuvottelemme juuri kauppasopimuksesta Eli tässä on kaksi päätöslausumaesitystä. Ensimmäinen on kompromissi, päätöslausumaesitys, ja toinen on sitten esittelijän Zaradilin esitys. Ensin tämä kompromissi, päätöslausumaesitys. äänestämme sitten saman tien sähköisesti. Eli tämä kompromissiesitys liittyen suulliseen kysymykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 ääntä puolesta, eli toinen esitys sitten raukeaa. Gut, dann kommen wir zu Punkt 12. No niin, sitten kohta 12. EUn rooli YKssa. Esittelijä on edustaja Keller. Yksi huomio tähän aluksi. Kompromisseista ei voi tehdä mitään kohta kohdalta äänestyksiä. EPP oli pyytänyt kohta kohdalta äänestystä kompromissiin seitsemän, mutta teidän täytyy nyt sitten päättää, mitä teette sen suhteen. Eli kompromissien osalta mitään kohta kohdalta äänestyksiä ei voida tehdä. No niin. Eli tarkistus yksi kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjään. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No, tiukalle meni. Hyväksytty. Ja sitten toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromistarkistus 6, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 1, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 7, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ah, haluatte tarkistaa? Näin tehdään. Tarkistus seitsemän. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Kädet eivät oikein jaksa nousta. Tarkistus kahdeksan. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Sitten tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjä. hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 yhdessä osassa yksi äänestys kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi, tarkistus 23 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa. Äänestys on alkanut. 23. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 31. E puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. So, oh. no confusion here. So, äh, 32. Wer stimmt für? 32 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten 39 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmekymmentäseitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 45 puolesta. Vastaan. tyhjä hylätty. Tarkistus 46 puolesta. Vastaan. tyhjä hylätty. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että hylättiin, mutta Katsotaan vielä koneellisesti. 48 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Siellä on aina yksi Matti Myöhäinen. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan maksetaan nyt tämäkin vielä koneellisesti 50. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja loppuäänestys toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 29 äänellä. Onnittelut. Ja nyt valiokuntamme lausunto liittyen Euroopan energiaunioniin. Esittelijämme on herra Buchner ja aloitamme kompromissista yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kahdeksan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Luulen, että hylättiin, mutta tarkistetaanpa nyt vielä koneellisesti. Tarkistus kahdeksan ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä tuo 10. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan. Aika mielenkiintoinen koalitio täällä syntynyt. Tarkistetaan vielä koneellisesti. 24 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 Siis kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa 49 koreellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan vielä. Tuo 51 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ihan oikea arvio. Sitten 52 puolesta vastaan. Tyhjää. Saattaa olla sama enemmistö, mutta katsotaan vielä. 52 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Noinpä juuri hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa 55. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa. 56. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 57 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sanoisin. Sitten 58 puolesta vastaan tyhjää ylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan, luulen, että hylättiin. Äänestys on alkanut. No nyt kaikki ovat äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus 67 puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. 69 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja näin loppuäänestys. Se toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Sydämelliset onnittelut herra Puhnerille tästä. Hyvä. Parhaat kollegat, näinpä olemme toimittaneet kaikki äänestyksemme. Ja voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Nyt vuorossa on kohta 14. Hyvin suosittu aihe tämäkin, TISA. Niin kuin tiedätte, maaliskuusta 2013 monen välisten neuvotteluiden puitteissa on puhuttu palvelualan vapauttamisen jatkosta. Hyvät naiset ja herrat, vieraat! Vieraat ja kollegat, pyytäisin käymään yksityiskeskustelut salin ulkopuolella. Todella siis maaliskuusta 2013 on äh, keskusteltu palvelualan äh, vapauttamisen jatkosta GATSin puitteissa. Kaikkialla Euroopassa asiasta on keskusteltu. Ja jotta saisimme vielä terävöitettyä tätä Euroopan kantaa, niin samoin kuin TTIPin kohdalla olemme päättäneet toteuttaa Euroopan parlamentin päätöslauselman, jotta parlamentin kanta tehtäisiin selväksi. Helmikuussa eh, pidimme kuulemistilaisuuden ja nyt on tullut aika päätöslauselmalle ja pysyvä esittelijämme Rova Reding on nyt päätöslauseman pohjaksi valmistellut työasiakirjan, jonka hän meille nyt esittelee. Olkaa hyvä, Rova Reding. You know that when we discuss about... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kun keskustelemme kauppapolitiikasta, kuten tiedätte, vastaukset ovat usein mustavalkoisia. Joko tuetaan täysin jotakin tai vastustetaan täysin. Minä pyrin Tisassa löytämään uudenlaisen tasapainoisemman lähestymistavan, jotta voisimme tarkastella sitä, minkälaisia ongelmia on olemassa, mitä asioita tulee muuttaa ja mitkä ovat edut, joita meidän täytyy tukea. Eli tämä puoli väli. Euroopan unionin kaupapolitiikka, joka avaa markkinoita ja tuo esiin arkaluontoisiakin asioita riippuen sektoreista. Tällainen lähestymistapa on mahdollista omaksua TISAN kohdalla. Tässä työasiakirjassa esittelen teille sen, mitä TISassa on mukana, joten pyrin tuomaan esiin myönteisiä asioita, purkamaan vääriä käsityksiä ja saamaan aikaan hyvän yhteisymmärryksen täällä parlamentissa. Ensimmäinen viestini mepeille on se, että kun suositukset neuvottelujen varten äh, annetaan, heidän pitäisi pyrkiä omaksumaan tasapainoinen lähestymistapa. Tämä työasiakirja on itse asiassa taustatietoa siitä, mitä TISA on ja mistä siinä ei ole kyse, jotta voisimme varmistaa sen, että meillä on vankka pohja tälle keskustelulle. Uskon, että tämä on hyvin tärkeä seikka, sillä TISA on hyvin tärkeä, hyvät kollegat. Se on kaikkein suurin sopimus, josta koskaan ollaan neuvoteltu. Ja sen tarkoitus on tukea äh, VTO-neuvotteluja ja uudistaa GATS-palvelukaupan yleissopimusta, sillä mm, yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset ovat tehneet katsista vanhanaikaisen. Meillä on 24 osallistujaa, jotka vastaavat, edustavat noin 70 prosenttia palvelukaupasta ja me eurooppalaiset olemme kaikkein vahvin kumppani tällä alalla. Me olemme maailman johtava toimija, siksi meidän pitää johtaa tätä neuvottelua, eikä antaa muiden viedä sitä. Ja juuri tämä on se, mitä meidän pitäisi parlamenttina tehdä, omaksua johtava asema. Te muistatte, että tämän vuoden alussa kuulematta teitä muuten minä loin viisi ähm, sinistä ja viisi punaista ylittämätöntä rajaa, jotta saisin nämä keskustelut alkuun. Meillä on siis nyt yleisiä perusperiaatteita. Ensinnäkin sisältö. Sisältökuluttajien suhteen TISAN täytyy taata kuluttajien oikeudet esimerkiksi roaming-alalla, matkustajien alalla, ähm, verkkokuluttajien oikeuksien alalla. Tämä on kahdenvälinen toiminta Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin pitää saada pääsy kolmansien maiden markkinoille, kun se on tällä hetkellä estetty. Ajattelen tässä telekommunikaatio, liikenne ja julkisia hankintoja. Tasapuolinen kilpailu tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla globaaliset tasapuoliset toimintaolosuhteet. Digitaalinen maailma ei tunnista mitään rajoja ja siksi tämän neuvottelun pitäisi olla myöskin rajatonta. Sitten meillä on myöskin tämä ehdollisuuskysymys. Meidän täytyy pitäytyä perusperiaatteista, jotka on muotoiltu perussopimuksissamme. Tässä ajattelen tietosuoja, seikkoja. Se ei ole mikään kaupan este, vaan talouden kasvun lähde. Ja myöskin sosiaalinen mallimme on jotakin, ähm, joka, jota Tiisan täytyy kunnioittaa. Näihin Tiisa ei saa puuttua. Esimerkiksi yhteiskunnan sosiaaliturva, ne ovat valtteja eivätkä mitään taakkoja. Toinen ryhmä käsittelee tämän sopimuksen puitteistoa, valvottavuutta, parlamentin jäsenen täytyy voida valvoa sopimuksen toteuttamista, avoimuus, meidän täytyy olla avoimia. Myöskin yhteiskunnan, kansalaisyhteiskunnan edustajat täytyy ottaa mukaan toimintaan ja ammattiliitot. Meidän täytyy luoda tasapuolinen toiminta olosuhte ja vaikka lopultakin 24 tai ehkäpä 30 osapuolta TISA-sopimuksen solmivat. Tällä hetkellä meidän 24, en tiedä tulevaisuudesta. Tämän täytyy olla ponnistuskivi ähm, sille, että VTOn tasolla uutta liikevoimaa syntyy ja siksi myöskin TISA-neuvotteluissa käytetään GATS-sopimuksen sanamuotoja. TISA voi olla markkinoita avaava väline yrityksillemme ja turvaverkkokansalaisillemme. Siksi toinen viestini on se, että meidän täytyy korostaa sitä, minkälainen hyvä TISA-sopimus olisi sillä mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Me voimme puuttua asioihin eri elementtien kohdalla, kun ne ovat käsittelyssä, tai sellaisiin elementteihin, joita pitäisi tuoda käsittelyyn, ja todellakin saada sanamme mukaan niin, että me emme tingi tästä tasosta. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä asia. Meidän pitää olla täysin luottavaisia ja luottavaisina meidän näihin neuvotteluihin mukaan, jotta meidän äänemme saadaan kuulluksi. Ja siksi on niin tärkeää saada kaikkien kommentteja ja näkökulmia tähän työasiakirjaan. Ja haluaisin kuulla kaikkia mielipiteitä, joita teillä saattaa olla tulevan mietintöluonnoksenkin osalta. Te tiedätte, että meillä on seurantaryhmä, joka kokoontuu hyvin säännöllisesti. neuvottelija ja tämä valvontaryhmä ennen jokaista neuvottelukierrosta ja jokaisen neuvottelukierroksen jälkeen kokoontuu tulee kertomaan meille siitä, mitä on käsitelty, minkälaisia asioita ei saatu läpi ja tulee myöskin kuulemaan meidän huomioitamme tähän asiaan. Uskoisin, että ja ainakin minun tunteeni on tällainen, että kaikki varjoesittelijät ovat hyvin tyytyväisiä siihen, millä tavalla tätä työtä on saatettu eteenpäin. Minä henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, että paljon mahdollisuuksia sisältyy tähän TISA-sopimukseen, mahdollisuuksia kansalaisillemme ja yrityksillemme, ja meidän täytyy ajaa näitä mahdollisuuksia toteutumaan. Haasteitakin on luonnollisesti, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja puuttua näihin mahdollisiin ongelmiin Tulevina kuukausina siis me tulemme todellakin antamaan esimerkkiä. Minä luotan kaikkiin kollegoihin, jotta tekisimme mahdollisimman myönteistä yhteistyötä, kuten monitorointi seurantaryhmässä varjoesittelijät ovat tähän asti tehneet. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, Rova Reding. Nyt annan äh, puheenvuoron varjoesittelijöille. Götendalin äh, SDstä, olkaa hyvä. Kiitoksia Aluksi haluaisin kiittää Redingiä tästä avoimesta tavasta, jolla hän on johtanut tätä seurantaryhmää. Ja myöskin komission neuvottelijoita haluaisin kiittää siitä, että he ovat olleet tässä mukana. Olen samaa mieltä Redingin kanssa siitä, mikä on Euroopan parlamentin rooli näissä kauppaneuvotteluissa. Perussopimusten nojalla meillä on mahdollisuus vaikuttaa neuvottelutulokseen, mutta se onnistuu ainoastaan, jos meillä on selkeitä yhteisiä viestejä. Eli toivottavasti pystymme kehittämään näitä voimakkaita näkymiä ja periaatteita, joiden avulla voimme sitten saada aikaan hyvän mietinnön ja johtaa neuvotteluita oikeaan suuntaan. Työasiakirja on hyvä lähtökohta. Siinä muistutetaan, miksi ensinnäkin tarvitaan sopimusta näistä palvelukauppakysymyksistä, ja tällä tavalla SND-ryhmällä ryhmälle tärkeää on se, että meidän täytyy uudelleen säännellä globalisaatiota ja meidän on varmistettava, että globalisaatiolla on myönteisiä vaikutuksia talouksiimme ja yhteiskuntiimme. TISA-sopimus on mahdollisuus puuttua tärkeisiin kysymyksiin, kuten työpaikojen ulkoistamiseen, sosiaaliseen polkumyyntiin sosiaalialalla ja toivottavasti saadaan myöskin uusia vientimahdollisuuksia ja markkinoita kukoistavalle palvelusektorille Euroopassa, mutta Tämä ei onnistu, jos viisaassa vain alennetaan standardeja ja katsotaan, millaista, huonosti säännel, millaista jälkeä huonosti säännelty kauppa on saanut aikaan. Ja TISAN pitää johtaa parempaan kansainvälisen sääntelyn eikä alhaisempaan kotimaisen sääntelyn tasoon. Ja TISassa sittenhän täytyy olla monenvälinen sopimus ja se täytyy ottaa mukaan VTOn puitteisiin. Ja tässä mielessä on ihan hyvä, että työasiakirjassa on todettu selvästi, ettei haeta mitään vaihtoehtoa monenvälisyydelle. Ja täytyy varmistaa, että kumppanimme ympäri maailmaa eivät käytä tisaa vaihtoehtona monenvälisyydelle myöskään. Parlamentin asenne voi saada aikaan tuloksia ja ehkä saamme aikaan tasapainoisen sopimuksen, jos me haluamme vastustaa sääntöjä, jotka pahentavat eivätkä paranna Euroopan tilannetta. Työasiakirjassa on sanottu, että perusoikeudet, kuten yksityisyysoikeus ja julkiset palvelut ja viranomaisen sääntelyoikeus ovat asioita, joista ei voi neuvotella, ja meidän täytyy katsoa, mitä tämä tarkoittaa poliittisesti ja teknisesti mietinnössä. Työasiakirjan tarkoittaa tarkoitus ei ole puuttua kaikkiin asioihin yksityiskohtaisesti, mutta kuitenkin tässä vaiheessa on hyvä miettiä, miten kehitetään täsmällistä kielenkäyttöä seuraavissa vaiheissa. Ja TISassa niin kuin kaikissa kauppaneuvotteluissa piru piilee yksityiskohdissa. Ja mietinnössämme meidän pitää kattaa kaikki kysymykset, jotka ovat tärkeitä kansalaisillemme, ei ainoastaan poliittisesti ajateltuna, vaan myöskin teknisellä tasolla koska se on kielenkäyttöä, jota neuvottelijat käyttävät, ja meidän täytyy olla hyvin selkeitä, kun esittelemme kantamme. No on muitakin asioita, joita pitää tarkastella huolellisesti, ja haluaisin mietintöön ottaa mukaan kaikki huolenaiheet, joita minä ja ryhmäni olemme kuulleet. Ja meidän täytyy tällä hetkellä valmistaa, että hen, luonnollisten henkilöiden asema on tärkeä ryhmällemme erityisesti jos halutaan laajentaa tätä lähestymistapaa. Ja sitten meidän täytyy torjua kaikkia toimia, joilla voidaan heikentää palkkaa ja työehtoneuvotteluita. Eli meidän täytyy tarkastella näitä yksityiskohtia. Meillä on varmaan tulevina kuukausina paljon mahdollisuuksia tarkastella TISAa yksityiskohtaisesti. Me olemme tehneet näin siitä lähtien, kun meidät valittiin viime vuonna ja minä olen SND-ryhmän varjoesittelijä. SND-ryhmä sitten tekee ehdotuksia. Me haluamme olla rakentavasti mukana tässä parlamentin kannassa ja odottelen sitten hyvää yhteistyötä esittelijille ja muiden varjoesittelijöiden kanssa tämän hyvän yhteistyön pohjalta. Kiitos. Kiitos oikein paljon ja seuraavaksi Emma Clarkin. Olkaa hyvä. Kiitos kollegat, kiitos esittelijä erittäin hyvästä työstä, jota seurantaryhmässä olemme tehneet. Ja kiitos myös tästä työasiakirjasta, joka mielestäni on oikein vankka ja varmasti hyödyllinen, eh, että saadaan kaikki valiokunnan jäsenet ajan tasalle. Mielestäni tämä on hyvin myönteinen eh, juttu tisalle se, että ajetaan tätä sopimusta ja näin voitaisiin saada aikaan monenvälistä hallintoa ja luoda globaalit säännöt globaalissa yhteenkuuluvassa maailmassa. On tärkeää myös korostaa seurattavuuden roolia näissä neuvotteluissa ja se toivottavasti auttaa meitä ajamaan näitä neuvotteluja myönteisessä ilmapiirissä, jossa Mm, kaikki ovat myönteisellä mielellä mukana. Esittelijä pyysi varjoesittelijöitä huomioita. Minä tulen vastaamaan nyt ensinnäkin tissa prioriteettini. Esittelijä varmasti on tietoinen siitä, että rahoituspalvelujen avaaminen on äärimmäisen tärkeää yhdistyneelle kuningaskunnalle ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että pääneuvottelija viime kokouksessa kertoi, että tässä kysymyksessä on aikaan saatu huomattavaa edistystä ja se on meille hyvin keskeinen kysymys. Meidän täytyy olla joustavia. Talousajat ovat olleet vaikeat täällä Euroopassakin ja kyllä loppu sopimukseen tarvitaan takuut siitä, että jäsenvaltiot voivat toimia vakauttaakseen nämä rahoitusjärjestelmiä. Sitten sähköinen kauppa hyvin tärkeä ulottuvuus, kun katsotaan nämä äh, kansainvälisiä sääntöjä, jotka tätä ohjaavat. Äh, sähköinen kauppa lisääntyy jatkuvasti äh, netin käyttö kaupan käynnissä. On äärimmäisen tärkeää voida hyötyä näistä mahdollisuuksista ja integroida nämä mahdollisuudet yli kaikkien rajojen kansalaisten käyttöön. Samalla täytyy kuitenkin muistaa tietosuoja yksityisyyden suoja kysymykset. Myös tässä sopimuksessa niitä tulee ajaa. Halusin nostaa esiin erityisen alan suoramyyntialan, joka mielestäni on jäänyt hiukan sivuraiteelle. Sehän on pyrkinyt saamaan tunnustuksen ja tukea. Ja itse omalla alueellani on Avonin suuri suoramyyntiyhtiö, naiset, jotka haluavat esimerkiksi suoramyynnin kautta palata työmarkkinoille joustavalla tavalla. Päätän itse omasta ajankäytöstään, niin olisi tärkeää, että suoramyyntiala tunnustettaisiin TISA-neuvottelujenkin puitteissa. Kun ajatellaan sitä, mihin haluaisimme TISAn päätyvän, mielestäni on tehtävä jäsenvaltioille hyvin selväksi se, että julkiset palvelut täytyy jäsenvaltioiden itse saada täysimääräisesti äh, hoitaa. Mm, teetit tai tisaivat tähän saa mitenkään puuttua. Ja täytyy todella äh, tehdä täysin selväksi, että jäsenvaltiot ovat täysin vastuussa julkisista palveluista myös jatkossa. Sitten äh, vielä äh, Turkin äh, kysymys liittyen rakennusalan työläisten ja terveysalan työläisten oikeuksien siirtoon. Mielestäni tämän tulisi koskea ainoastaan tiettyjä erikoisaloja ja näiden työntekijöitä. Meidän täytyy olla neuvotteluissa hyvin tarkkana tämän asian suhteen. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon ja sitten Maritse Saake. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijämme. Suora, seuraamme seurantaryhmän työtä tarkasti ja tämä työasiakirja ja pitkällinen keskustelu on hyödyllistä ja hedelmällistä ja ryhmäni odottaa tämän tekstin laajentamista ja syventämistä tulevaisuudessa. Esittelijä on asettanut aivan oikeat äh, puitteet ja kysymykset äh, tässä tekstissä Minulla on yksi kysymys liittyen tähän muotoon. Mielestäni on tärkeää, että me tuotamme selkeän johdonmukaisen mietinnön, jossa parlamentin toiveet ja prioriteetit tulevat selkeästi esiin. Ja olisi hyvä, että loisimme sellaisen rakenteen, joka kattaa eri sektorit ja kappaleet liittyen horisontaalisiin teemoihin, läpinäkyvyyteen ja sidosryhmien mukaanottamiseen niin että myöskin tämän parlamentin ulkopuoliset ihmiset helposti voisivat lukea tekstin. Tämä heijastelisi Tämä voisi heijastella TTIP-mietinnön rakennetta, sitä joka tehtiin ennen kesää. Se säästäisi paljon työtä. Sitten sisältöön liittyen luonnollisesti me tiedämme, että Euroopan äm, talous ja globaalitalous tulee riippuvaiseksi palveluista yhä enemmän ja enemmän, niin siksi Tiisan sovellusalla on tärkeää saada laajaksi ja myöskin tähän sopimukseen osallistuvien maiden määrä. Tämä on erityisen tärkeää ottaen huomioon, kuinka valitettava jähmettymisen tilanne VTOssa vallitsee, ja me haluamme elvyttää tätä monen välistä järjestelmää luonnollisesti myöskin Euroopan unioni on kaikkein avoin talousalue. Ja meille tämä TISA-sopimus on myöskin mahdollisuus taida se, että vastuvuoroinen pääsy markkinoille hyvin tärkeillä sektoreilla, kuten rahoitussektori, mutta myöskin äm, telekommunikaatio, meri, äm, taloussektori, äm, sähköinen kauppa, viestintä ja muut markkinat avataan meillekin. Minä keskittyisin erityisesti digitalisaatioon, se koskettaa lähestulkoon kaikkia sektoreita ja luo valtavan paljon uusia mahdollisuuksia. Ja meidän pitää muistaa, kuinka maailmanlaajuisesti me olemme verkostoituneet. Tämä tekee yhä tärkeämmäksi sääntöihin perustuvan kaupan. Tämä kaupan säännöstö luo tarvittavaa puitteistoa, kun digitalisaatio etenee. Meidän täytyy taata tiedon vapaa liikkuvuus, se on elintärkeää Ähm, kaupalle, mutta myöskin teleudelle ja muille palveluille. Tämä on kaikkia sektoreita koskettava ilmiö, kuten mainitsin. Ja kun tarkastelemme tiedon vapaata kulkua, tämä ei saa loukata perusoikeuksia ja kuluttajien oikeuksia. Ne täytyy turvata. Verkkoneutraalisuuden kysymys tulee olemaan tässäkin tärkeä asia. Yleisesti ottaen meidän pitäisi pyrkiä vahvistamaan dynamiikkaa Euroopan unionin digitaalisten yhtenäismarkkinoiden ja meidän tulevan ehdotuksemme välillä TISAN tiimoilta. Ja Yhteenvetona yleisesti ottaen, kuten mainitsin, on tärkeää saada mahdollisimman paljon maita mukaan työhön. Me tarvitsemme kriittisen massan osallistujia, jotta tämä tuottaa tulosta ja vaikuttaa globaaliin talouteen. On siis myöskin tärkeää kommunikoida asiasta oikein. Kehittyvissä talouksissa TISAa ei saa nähdä vain jonkunlaisena rikkaiden maiden klubina tai liikkeenä heitä vastaan. Näin olemme koskaan pyrkineet toimimaan. Mehän haluamme tukea kehitystä monissa maailmankolkissa ja ihmisten pääsyä köyhyydestä ulos vapauttaminen ähm, ei tarkoita sitä, että Euroopan unioni toimisi Kiinaa tai BRIC-maita vastaan. Ja ähm, viimeisimpänä TTIPiä ja TISAa kohtaan mainitsisin, että ihmisten odotukset kansalaisyhteiskunnan mukaan ottamisesta kauppaneuvotteluihin muuttuvat nopeasti. Uskon, että talouden ähm, voit Yhdysvaltojen suhteen kunnianhimoinen TISA on tärkeä sopimus, mutta meidän täytyisi myöskin, kuten esittelijä uskoakseni äm, tarkoittaakin, käsitellä niitä pelkoja, joita ihmisillä on. Audiovisuaalinen sektori on aina aiheuttanut huolia. Ihmisten mielissä on tärkeää varmistaa, että täällä me kansalaisten edustajien ja myöskin komissio selventää sidosryhmille, mikä TISA todellakin on, että myyttejä, jos niitä TISAan liittyy, puretaan, ja että toimisimme esiin, kuinka myöskin palvelualalla ja yhdistyneessä globaalissa taloudessa TISA on tärkeä sopimus. Kiitoksia. Kuen äh, varjoesittelijä ei ole paikalla, onko? Ai, anteeksi, te olette siellä. Olkaa hyvä. No, no problem. Äh, Thank you. Um, Κύριε Ρέντιν, διάβασα, διαβάσαμε με μεγάλη προσοχή το αναλυτικό. Kiitoksia. Luin huolellisesti tämän analyysinne, tämän työasiakirjan. Mutta tässä on ristiriita. Te yritätte saada aikaan mahdollisimman paljon avoimuutta tähän menettelyyn, mutta menettely itsessään ei ole kovin läpinäkyvä. Eli minun ryhmälläni on kyllä vastalauseita ja huolestuneisuutta tämän menettelyn suhteen. Erityisesti tämän Uruguain tilanteen jälkeen. Ja se, että Paraguay vetäytyi neuvotteluista. Eli tämä nyt näyttää tällaiselta rikkaiden kerholta. Tämä ajatus, että kaikki maat olisivat mukana, on nyt jäänyt pois ja tämä nyt näyttää olevan ainoastaan rikkaita varten. Me emme itse asiassa näe, miksi pitäisi mennä gats sopimuksen yli. Tässä on paljon vaaroja julkisille palveluille, ja meillä pitäisi olla vakavia huolenaiheita tähän liittyen ja myöskin tietosuojaan liittyen. Neuvotteluissa on kumppaneita, jotka ollenkaan eivät kunnioita tietojen yksityisyyttä ja haluaisimme, että enemmän korostettaisiin näitä kysymyksiä EU:ssa. Eli kun käyn tämän tekstin läpi, niin meidän pitäisi käynnistää julkista keskustelua tästä sopimuksesta. Mutta aina kun tällaisista asioista puhutaan julkisesti, niin katsotaan nyt vaikka mitä tapahtui Uruguayssa. Heti kun ymmärretään, mistä tässä oikeastaan on kyse, niin silloin halutaan vetäytyä pois. Eli avataan nyt tämä keskustelu. Meidän täytyy muistaa, että jotkut julkiset palvelut ovat vaarassa ja että tietojen yksityisyyttä saatetaan rikkoa kaikkialla maailmassa täysin vaivatta. Ja eurooppalaiset vastustavat sopimusta. Olemme avoimia tälle sopimukselle, mutta me haluamme keskustella siitä ja katsoa, mitä nyt on tässä sopimuksessa. Tällä hetkellä emme tiedä kovin hyvin, mitä siinä on, emmekä myöskään te. Me yritämme, mutta emme tiedä. Kiitos. Skakela. Kiitos oikein paljon. Sitten Skakelle. Thanks to the rapporteur for your working document. Um, I... Paljon kiitoksia ja kiitoksia tästä työasiakirjasta. Mielestäni olisi tärkeää, että meillä on parlament, olisi parlamentin mietinnö joka määrittelisi ähm, hyvin selkeät ehdot ja ehdottomat linjat, jotka me parlamenttina haluaisimme Tiisan kohdalla toteutuvan. Kuten tiedätte, Tisa on hyvin kriittinen kysymys. Se vaikuttaa monenvälisyyteen hyvin suuresti, kuten tiedätte, sillä tarkoituksenahan on, että TISA olisi ponnistuskivi monenvälisyydelle, mutta uskon, että tämä on hyvin kyseenalaista, sillä sovellusalat tähän mennessä keskusteluissa menee aivan liian pitkälle monia kehitysmaita ja kehittyviä maita ajatellen. Ja myöskin se mahdollisuus, että meillä olisi VTOn puitteistoissa sopimus, ei välttämättä ole se tulos, jonka me haluaisimme nähdä. Jos meillä olisi monenvälinen TISA-sopimus, se vahvistaisi sen, että VTO toimii vain riidanratkaisufoorumina ja siinäpä se, enkä usko, että tämä on monin välisyydelle mikään kimmoke. Jos tämä olisi kimmoke monivälisyyttä kohti. Meidän pitäisi tarkastella paljon ennemminkin sitä, kuinka voimme se uudelleen käynnistää GATS-neuvottelut ja GATSin sisältämät vahvat mm, säännöt ja mm, palveluja ja perusoikeuksia koskevat säännöt. Kun, kun Uruguay on lähtenyt näistä neuvotteluista pois, en näe kuinka tisasta koskaan voisi tulla monenvälinen sopimus. Ja tämä on huoli, johon pitäisi puuttua tiisa sellaisena kuin se nyt on, jollaisena me nyt sen tunnemme, myöskin eroaa hyvin paljon GATT-sopimuksesta. Meillä on liitteitä kol- kotiperäisiin sääntöihin liittyen, ö, ähm, liikkuvuuteen potilaiden kohdalla. Meillä on hyvin paljon salpalausekkeita ja äh, muita lausekkeita ja äh, paljon muita, muutakin sisältöä, joka on GATSin vastaista. Enkä usko, että nousevat äh, tai kehittyvät maat näin ollen koskaan allekirjoittaisivat tällaista sopimusta. Ja myöskin GATS-sääntöihin palaaminen tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi erottaa olemassa olevasta tekstistä äh, liittyen rahoituspalveluihin ja muihin sektoreihin, sillä meidän täytyy todellakin ottaa oppia kriisistä, jonka kollegat ovat maininneet. Meidän täytyy varmistaa se, että maat pystyvät mm, täyttämään ähm, säännöt ja pystyvät reagoimaan kriiseihin, joita on puhjennut ja tulee puhkeamaan tulevaisuudessa. Tässä on lisäsyytä sille, että parlamentti määrittelee erittäin tarkat eh, rajat, joita ei ylitetä liittyen asioihin, mitä me haluaisimme, ja että se määrittelee sen, mitä se toivoo tämän sopimuksen täyttävän ja mihin sopimus ei saisi puuttua. Paljon kiitoksia ja odotan rakentavaa keskustelua esittelijän ja muiden esittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi rouva äh, Bigin. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollega Redingia tästä mietinnöstä. Me olemme aika kriittisiä tämän sopimuksen suhteen. Kansalaisemme ovat jo hyvin huolissaan TTIP-neuvotteluista ja nyt on sitten tällainen vielä vaarallisempi sopimus demokratian kannalta. Tämä liittyy palveluiden tarjontaan ja liikenteeseen, veteen, televiestintään, postipalveluihin ja moniin muihin kysymyksiin. Ja nämä asiat sitten vapautetaan kansainvälisesti ja sen, sen jälkeen ei enää voida palata taaksepäin. EU on palveluiden ykkösviejä maailmassa ja TISA voisi olla mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen, mutta ikävä kyllä mitään ei ole opittu Aktasta, TTIPistä ja Chetasta. Ja nyt neuvotellaan tästä hyvin salaisella tavalla, vielä kun verrataan tätä TTIP-neuvotteluihin. Ja tässä on kansainvälisesti kiinnitetty huomiota TTIP-neuvottelun vaaroihin, mutta TISA niin siellä varjoissa ja odottaa oikeaa hetkeä. Komission pitää toimia avoimemmin. Mehän tiedämme Tisasta Wikileaksen osalta, eli näiden piti pysyä viisi vuotta salaisena, mikäli tämä menee hyvin läpi. Ymmärrän kyllä, että tarvitaan luottamuksellisuutta, mutta tässä on demokratiaan liittyvä ongelma, kun katsotaan millä tavalla sopimusta on neuvoteltu. Miten voimme uskoa, että tästä on hyötyä kansalaisille, kun kansalaiset eivät koskaan saa tietoa? Ja Wikileaksista on kuultu tietoja, ja siinä kumotaan komission lausunnot ja tämä on hyvin huolestuttava. Ja tässä mennään taaksepäin, kun katsotaan, millä tavalla toimitaan monikansallisten yritysten suhteen. Ja ne haluavat yhä enemmän globaali, globaaleja ja yhdenmuotoisia markkinoita maksimoidakseen voittonsa. No sitten on rahoituspalveluita ja tämä osoittavat, miten halutaan purkaa sääntelyä tältä alalta huolimatta siitä, että meillä on ollut nyt tämä rahoituskriisi. Ja sitten teknologiset palvelut, ne herättävät kysymyksiä verkon neutraalisuuden osalta. Täytyy katsoa, miten käy tietosuojalle. Ja sitten, en tiedä teistä, mutta mielestäni tämä ei ole normaalia. On liian helppoa sanoa vain, että toi olen protektionisti tai vastustan globalisaatio tai isolationisti. Minä en halua Eurooppaa, joka on eristyksessä, mutta haluan, että maailmassa on yhteyksiä ja vaurautta ja jossa kunnioitetaan kaikkia. Ja kansainvälinen kauppa myöskin palveluiden osalta on avain tähän prosessiin. Mutta käännyn nyt komission puoleen. Me emme voi nyt kätkeytyä vapaan kaupan taakse ja miettiä pankkeja ja rahoitusalaa ja käyttää sitten kauppaa tapana pakoittaa vapauttamiseen maissamme ja kansalaisten keskuudessa. Jos vapaat markkinat ovat tärkeämmät kuin oikeudet, niin meidän täytyy muistuttaa ihmisille, että Eurooppa ei ole myynnissä. Kiitoksia lopuksi vielä Fahon. Merci. Paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, Roa Reding, minä aloitan teidän johtopäätöksestänne. Ähm, jos seuraukset ovat negatiivisia, pitää lopettaa neuvottelut. Nyt täytyy todeta, että komissiolle täytyy sanoa tänään, lopettakaa kaikki TISA-sopimusneuvottelut. TISA-sopimus on vähän huonommin tunnettu kuin TTIP-sopimus, mutta se ei ole yhtään vähemmän vaarallinen. Ja jos pakotamme julkiset palvelut, kuten SNCF, Ranskan valtion rautatiet, kilpailutilanteeseen yksityisten toimijoiden kanssa. Te pakotatte ne toimimaan kuten yksityissektori, eli tämä tarkoittaa julkisten palveluiden yksityistämistä. Äh, siellä hyöty ja voitot menevät äh, ensin, eikä ähm, suuren yleisön palvelukäsite. Tämä on ensimmäinen vaara. Ja toisekseen äh, kilpailutilanteet. Mehän olemme nähneet Roa Reding sen, että hinnat nousevat hyvin suuresti näissä tilanteissa liikenteen alalla. Tämä on Trojan hevonen kilpailu, Trojan hevonen, jolla tuhotaan eurooppalaista palvelualaa. Ja ensi linjassa tässä ovat monikansallisten yritysten intressit. Nyt uskoisin, että Euroopan kansat kuitenkin ovat heräämässä joka paikassa. Nousee toivo vapautua näistä kauppasopimuksista, jotka eivät tue Eurooppaa, vaan tuhoavat sen. Euroopan kansalaiset tässä olivat suuria häviäjiä. Teidän uskontonne, sanoisin, on ultraliberalismi, joka menee vapauksia pidemmälle. Se polkee Euroopan perustaa. En nyt puhu pidempään Roa Reding, mutta sanoisin, että nyt meidän ei pidä sitoutua sellaisiin asioihin, jotka eivät tuo kasvua, äh, kun äh, mantereemme talousongelmat ovat aivan selviä. Haluaisin yksinkertaisesti teille vain esittää kysymyksen. Voisitko kertoa, mikä julkinen palvelu on sellainen, että haluatte sitä tukea ja suojella kansainväliseltä ja Euroopan sisäisestä kilpailulta. TISA-sopimus menee vielä pidemmälle. Se menee globaalille tasolle kilpailu, palvelukilpailun suhteen. Rova Reiling, tässä minulla on pieni ehdotus. Me pyrimme järjestämään teille vierailun Ranskaan äm, Journal de 20 ähm, ohjelmaan, ja te voitte siellä ranskalaisille selittää tämän ultraliberalistisen agendanne, sillä kun minä luen erityisesti äm, minua hirvittävän tekstinne yhden lauseen, tässä sanotaan, että maailmassa ei ole rajoja, on tarpeen, äh, että säätely toimii samoin. Hyvä Rouva Reining, monet eurooppalaiset eivät usko teidän uskon lauseisiinne. Minä uskon, että Euroopassa me tarvitsemme kyllä taloudellisia rajoja. Kiitoksia. Ja, ja. Kyllä, kyllä te olette myös luettelossa. Täällä on vielä viisi puheenvuoropyyntöä, parhaat kollegat. Ja komissionkin täytyy vielä käyttää puheenvuoroja tietenkin ne esi- esittelijä valmistelija Rouva Redingin. Joten Jospa puhuisitte kukin korkeintaan kaksi minuuttia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun puhutaan tästä yli kaksi minuuttia. Ja faktahan on se, että yhdistynyt kuningaskunta on maailman suurin palveluiden viejä. Ja tämä asia on erittäin tärkeä minun maalleni ja vaalipiirilleni. Ja nyt sanotte, että saamme vain kaksi minuuttia aikaa miksei näitä pitkiä puheenvuoroja varjoesittelyitä olisi voitu rajoittaa ja sa- he olisivat voineet puhua kaksi minuuttia. Tämä on erittäin tärkeä asia maalleni ja saan vain kaksi minuuttia. Siis nyt täytyy pyytää puheenjohtajaa, että hän voisi uudelleen miettiä tätä. TISA ja palvelukysymykset ovat erittäin tärkeitä ja ehkä voitaisiin jollekin toiselle asialle antaa hiukan vähemmän puheaikaa. Te olette järkevä puheenjohtaja, eli vetoan nyt maalaisjärkeenne. Te tiedätte, että meillä on kovasti asiaa esityslistalla, siksi meillä on tämä ylimääräinenkin keskustelu ja varjoesittelijät tulevat ensimmäisenä vuoroon, koska he tätä asiaa ovat eniten käsitelleet. En minä nyt ihan kauhean tiukka ole tämän kahden minuutin suhteen, mutta me toisiamme, että mahdollisimman moni saisi puheenvuoron. Nyt ensimmäisenä herra Puust monsieur le président. Je vais essayer de, de faire... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä pyrin puhumaan lyhyesti, pyrin olemaan tehokas äh, ja ähm, arvioimaan tätä mietintöä, joka mielestäni on hyvä. Ähm, äh, ja käsittelemään kantaa tähän palvelukauppasopimukseen liittyen. Äh, meidän ähm, mehän avaaminen, mahdollinen vaara, kuluttajien suojelu, mutta myöskin nämä rajat, joita ei voida ylittää, kuten Rova Reding mainitsi, äh, kaikkien heikompien suojelu, ovat tärkeitä. Tässä kolme kysymystä ovat mielestäni tämän työn asiakirjan suhteen perusteltuja. Ensinnäkin, mitkä ovat unionin kaikkein tärkeimmät tavoitteita, kuinka unioni voi laajentaa osallistumistaan näihin neuvotteluihin ja minkä kentän nämä neuvottelut kattavat. Erityisesti tässä liittyisin kollegani Vivian Redingin sanoihin ja kiitän häntä hyvin pragmaattisesta analyysistä. Pahoittelen, eh, mutta tässä ei pidä sekoittaa kalkkunaisen täytettä näissä neuvotteluissa. Meidän täytyy pitää prioriteettimme mielessä koko keskusteluissa. Meidän täytyy pyytää, että vaikutusten arvioiden jälkeen maat avaavat markkinoitaan yhtä paljon kuin me, ja meidän täytyy osoittaa menestysesimerkkejä markkinoiden avaamisesta. Nämä ovat jonkinlainen osoitus. Meidän täytyy osoittaa myöskin tahtoa avata markkinat ja tahtoa olla ei enää ainut, vaan yksi näin tehneistä. Näin neuvotteluissa me voimme osoittaa, minkälainen intressi on siinä, että avaamme palveluiden markkinat. Edustaja Reding, olen täysin samoilla linjoilla kanssanne. Sanoisin että vielä kerran. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Pust ja seuraavaksi Rouva äh, Areena. Olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja Reding tästä tehdystä työstä. Meidän täytyy antaa hänelle mahdollisuus löytää ratkaisuja näihin avoimuuskysymyksiin, eli kiitoksia tästä tehdystä työstä. Ja se, mitä Jude sanoi, Eli suuri ongelma, joka nyt tällä hetkellä meillä on, on se, että me hyvin paljon on nopeutettu palvelualan kehittymistä digitaalisen alan kautta. Ja meidän täytyy katsoa nyt, miten sääntelyä puretaan. Meidän täytyy miettiä, mille tavalla saadaan uusia sääntöjä digitaaliselle alalle. Ja haluaisin, että nyt tästä TISA-keskustelussa ei pelkästään katsota klassisesti näitä vapaakauppasopimuksia, kuten TTIP-neuvotteluita, e eli vähennetään esteitä, eikä myöskään pidä pidä luoda uusia esteitä, mutta meillä pitää olla sääntelyä, jonka avulla voidaan paremmin suojella henkilöitä. Eli minulla on kaksi, äh, viisi huomiota. Ensinnäkin, kun puhutaan tästä oikeudesta säännellä, se ei voi olla pelkästään sanahelinä, vaan meillä pitää olla takeita tästä oikeudesta. Oikeus säännellä meille ja kaikille muille, koska digitalisaatio saattaa johtaa suurin ongelmiin. Toinen asia, nämä myönteiset luettelot. Meillä on tämä hybridijärjestelmä tässä käytössä ja vetoan siihen, että meidän pitäisi ottaa näitä myönteisiä luetteloita käyttöön. Sitten tämä, nämä laus, erikoislausekkeet. Nämä kaksi järjestelmää ovat hankalia, erityisesti kun katsotaan tätä muutosvaihetta minä tämä keskeyttämislauseke, jonka jälkeen ei voida enää sitten palata, tai sitten tämä salpalauseke. Tämä on erittäin hankalaa, kun mietitään tiettyjä asioita. Ja minähän aikaisemmin sanoin, että meillä pitää olla enemmän sääntelyä huomenna. Tästä on erinäisiä esimerkkejä. Ja sitten tämä sosiaalinen polkumyynti. Jos nyt katsotaan vaikka Uberia, Me tiedämme, mitä nyt tapahtuu, mikä on Uber. Se on palvelun tarjoaja, joka tulee Yhdysvalloista ja joka tulee tuhoamaan sosiaalimalliamme, joka meillä on Euroopassa. Eli tämä nyt nähdään. Meidän täytyy miettiä näitä kysymyksiä liittyen sosiaalimalliin. Puhutaan takseista, mutta kyse voisi olla mistä tahansa sektorista, kun ajatellaan tätä digitalisaatiota, joka nyt tulee hyökkäämään sosiaalimalliamme vastaan. Ei kyse ole henkilöistä, jotka tulevat töihin Yhdysvaltoihin, vaan tämä on järjestelmä, joka hyökkää sosiaalimalliamme vastaan. Ja meillä pitäisi olla tärkeitä kehitys, kestävän kehityksen lausekkeita, joiden avulla muut kumppanimaat voivat sitten suojella kansalaistensa hyvinvointia, eivätkä köyhdytä väestöään. Kiitos. Kiitos oikein paljon ja seuraavaksi sitten Rouva Minör. Olkaa hyvä. Dank u voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. puheenjohtaja. Kun käsittelimme TTIP-päätöslauselmaa, eh, puhuttiin hyvin paljon siitä, miten tämä vaikuttaa meidän yhteiskuntimme. Myös eh, TISAasta kansalaiset ovat huolissaan. Rouva Reding kuitenkin äh, mielestäni olette tässä ensimmäisessä versiossa äh, ottanut hyvin äh, myönteisiä, myönteisen suhtautumisen TISA-sopimukseen. Minä pelkään kuitenkin, että tämä ei hyödytä kansalaisiamme. Monet Euroopan kansalaiset ovat peloissaan tästä sopimuksesta ja kysyisin, että voisitteko te olla hiukan tasapainoisempi lähestymistavassanne ottaen huomioon myös yhteiskuntamme ja esimerkiksi julkiset palvelut ja niitä ajavat tahot ja myös esimerkiksi AY-liikkeen. Sitten puhutte seurattavuudesta. Ei tämä todellakaan ainut sopimus ole, jonka puitteissa kansalaiset pyytävät läpinäkyvyyttä. Voisiko olla niin, että me Euroopan parlamentissa kansalaisten edustajina pyytäisimme läpinäkyvyyttä niin, että paitsi yrittäjät ja yritykset, myös kansalaiset tietäisivät, mistä EU-ssa neuvotellaan. Kiitoksia. Kiitoksia ja nyt sitten kuuluissa herra Dartmouth. Hyvä. Uh, first of all, I'd like to just point Aluksi haluaisin tuoda esiin, eh, mikä konteksti on kyseessä. Pascal Lamy on sanonut eh, täällä valiokunnassa kysyttäessä, että Euroopan unionin paljon kehuttu kuuluisa yksi, yhtenäismarkkina on vain 40 prosenttisesti eh, valmis palveluiden osalta. Tässä nyt on konteksti. Minä en ole minä evankelisti, mutta Raamatussa sanotaan hienosti, ennen kuin yrität poistaa roskan silmästäsi, velisen silmästä ota tämä suurempi roska omastasi. Tämä liittyy siihen, mitä aikaisemmin sanoin. Yhdyskunta on maailman suurin viejä, vielä suurempi kuin edes Yhdysvallat, mutta kuitenkin, koska me olemme Euroopan unionin jäseniä, näissä hyvin tärkeissä keskusteluissa, joita käydään, meillä ei ole omaa neuvottelu paikkaa. Meillä on yksi äm, osuus 28 äm, äh, joukossa ja Euroopan unionin äm, kauppakomissaari, jota itse asiassa kolme ryhmää vastusti näitä neuvotteluja ajaa. Ja kuten aikaisemmin tapahtui, aikaisemmin britti äm, siirtomaiden kun yhteydessä, kun neuvoteltiin sopimuksesta, näillä siirtymällä oli oma paikkansa neuvottelupöydässä. Ja minä nyt tämän äm, suuntaan tietyille kollegoille omasta maastani niin tällainen tilanne on aivan järjetön. Muutama nopea, hyvin nopea kommentti. Emma McClarkin aivan oikein toi esiin huolensa siitä, mikä turkkilaisten rakennustyöläisten tilanne on, kun tulevat tämän sopimuksen alla suom Eurooppaan. Tämä huoli on täysin perusteltu ja äh, Emma McClarkin tämä hyvin toi esiin, mutta hänen ähm, puolueensa, brittikonservatiivipuolue, joka on hallituksessa, on suurin kannattaja sille, että Turkissa tulisi täysjäsen Euroopan unioniin, jos näin tapahtuu, vapaa liikkuvuus toteutuu. Eli periaatteessa minä haluaisin kysyä häneltä tai joltakin muulta konservatiivipuolueen jäseneltä, onko hänen huolensa Turkin rakennustyöläisten osalta tämän palvelusopimuksen kohdalla. Tarkoittako se sitä, että hän on muuttanut mieltään siitä, ettei Turkista pitäisi tulla Euroopan unionin jäseniä? Ähm, tämä on täysin, täysin vastuutonta politiikkaa. Ja sitten edustaja Shaki sanoi, että Euroopan unioni on kaikkein avoimin talousalue maailmassa. Minun täytyy sanoa, että jos ajatellaan näin, voi kuvitella mitä tahansa. Emma Shaki on ollut vuodesta 2009 asti jäsen, kuten minäkin. Ja tämä säätelyvirta, jota Euroopan parlamentista virtaa, ähm, vain jarruttaa Euroopan taloutta. Ja Emma Shaki on lähestulkoon äänestänyt kaiken tämän puolesta. Hänellä on varmaankin muistimenetys nyt käynnissä. Ja sitten vielä viimeinen asia. Tämä on melkoinen kliseinen teksti. Tässä on hyvin paljon äh, pyrkimyksiä politisoida kauppaa. Ja Euroopan poliittista ja yhteiskunnallista mallia käytetään tässä parissa lauseessa, jonka on kirjoittanut äh, Luxemburgin edustaja, joka on ollut komission jäsen. Meidän pitää tarkastella sitä poliittista ja kulttuurillista mallia, joka Luxemburgissa on vallalla. Sehän perustuu veronkiertoon. kiertoon ja sille, että tarjotaan mahdollisuus monikansallisille yrityksille kiertää verotusta ja sitten ihmiset saavat hienoja paikkoja Euroopan unionista. Esimerkiksi 2500 Euroopan unionin työntekijä on Luxemburgissa istuskelemassa. Heidät pitäisi Bukarestiin tai Plymouthiin minun vaalipiiriin siirtää. Heitä pitäisi olla kaikkein rikkaimmassa maassa Luxemburgissa. Sitten vielä yksi ehdotus arvoisalle kollegalle entiselle komission jäsenelle. Hän pitää niin paljon Junckerin ehdotuksesta, hän voisi ottaa 50 000 pakolaista Luxemburgin. Sitten katsoa, kuinka kauan aikaa tällainen poliittinen yhdyskunnallinen malli kestää. Tämähän on klisee-paketti, tämä koko teksti. Tätä ei pysty edes harkitsemaan. Not here. Kiitos paljon, herra Dathmat. Enpä usko, että olemme täällä keskustellaksemme brittipolitiikasta tai kampanjoidaksemme puolesta tai vastaan tiettyihin pian esiin nouseviin kysymyksiin liittyen. No, oli miten oli. Nyt puheenvuoron saa ää, äh, ää, äh, äh, Morel. Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä ovat tietysti neuvottelut, jotka herättävät erinäisiä kysymyksiä, ja tämä on sopimus, joka TTIP tyyppiä enemmän, vaikka siitä puhutaankin vähemmän, niin siihen liittyy enemmän uhkia ja riskejä. Ja se on asia, jossa meidän pitää olla erittäin valppaina. Eli olette ihan oikeassa siinä, että parlamentin ääni pitää saada kuuluviin näissä neuvotteluissa. Ja on tärkeää, että parlamentti ottaa edelleen kantaa tähän tekstiin, josta neuvotellaan kansalaisten selän takana. Monet kollegat tästä puhuivat, mutta mitä tulee avoimuuteen, niin tässähän tämä tilanne on katastrofi. Eli meidän pitää todellakin tarkastella tätä läheisemmin. Mutta suurempi avoimuus, jos se onnistuu, niin se ei riitä, jotta luottamus heikkenee. Kyse ei ole pelkästään neuvotteluiden läpinäkyvyydestä, joka on johtanut siihen, että esimerkiksi Uruguay on vetäytynyt pois neuvotteluista. Ja mitä Euroopan kansalaiset meitä odottavat sitä, että pystymme määrittelemään, mitä sopimuksessa pitää olla ja mitä siinä ei saa olla. Ja toisaalta meidän pitää edelleen jatkaa työtä, jotta voimme laajentaa tätä turvaverkkoa, jolla suojataan Euroopan kansalaisia, mikäli se on mahdollista. Esimerkiksi julkiset palvelut, valtioiden oikeus säätää lakeja, ei tällaisia asioita voi myydä. Tämä on perusperiaate, jonka pitää olla työmme pohjana. Ja siksi Arena oli aivan oikeassa, kun hän sanoi, että meidän täytyy varmistua siitä, että meillä on näitä myönteisiä luetteloita. Ei mitään epäselvyyttä sen suhteen, mitä voidaan vapauttaa ja mitä ei. Eli esimerkiksi palvelualalla, kun ajatellaan nä- näitä säätöjä, ne ovat täysin välttämättömiä, ja kuten jotkut kollegat ovat todenneet, tämä keskeyttämislauseke ja salpalauseke. Tämä on Pandoran lipas, jota ei tule avata, koska siellä on valtavia riskejä, erityisesti demokratialle. Ja mielestäni niitä on mahdoton ratkoa. No sitten pari asiaa puuttuu asiakirjasta. Ensinnäkin TISA ei ole hyvä sopimus, jos siinä uhrataan kaikki edistys, mitä tulee rahoituspalveluiden sääntelyyn, joka nyt on saatu aikaan viime vuosina – meillä pitää vielä päästä paljon pidemmälle, mutta tämä nyt on yksi asia, josta ei voida neuvotella. Ja kun on puhuttu esimerkiksi rakennusalan tai liikenteen vapauttamisesta, niin tässä talous- ja poliittisessa tilanteessa tähän liittyy riskejä sosiaalisesta polkumyynnistä, eli tästäkään ei voida tinkiä. Ja sitten puhuitte pragmatismista, mutta pragmatismi, käytännönläheisyys tarkoittaa sitä, että hyvin ymmärtää, että jos alennetaan normeja, niin sitten saataisiin enemmän kasvua. Uskon, että tilanne on päinvastainen. Jos haluamme nyt jotain viestiä lähettää tässä keskustelussa on se, että kun mietitään standardeja ei normeja, niin se ei ole ainoastaan suoja, vaan myöskin se on sosiaalisesti ja taloudellisesti tasapuolista ja oikeudenmukaista. Sydämelliset kiitokset. Nyt puheenvuoron saa komissio. Onpa mukavaa että komission pääneuvottelija on täällä paikalla ja kertoo meille nyt vielä tästä työasiakirjasta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thanks to... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos teille kaikille puheenvuoroistanne ja huomioista. Aivan ensin haluan todeta, että ää, mielellään me olemme tehneet ja teemme ää, yhteistyötä TISA-seurantaryhmänne kanssa ja luonnollisesti jatkamme yhteistyötä myös tämän mietintöluonnoksen puitteissa. Muutama kysymys liittyen osallistumiseen. Pitäisikö työariasiakirjassa mainita esimerkiksi siitä, että BRICS-maat eivät vielä ole ihan Mm, tarpeeksi pitkällä, mutta aika mon, monet kehittyvät maat, kuten Meksiko, Kolumbia, Kostarika, Panama, Peru, Pakistan, Turkki ja Mauritius kehittyvistä maista talouksista ovat neuvottelemassa hyvin aktiivisesti TISA-ryhmässä yhdessä kehittyneiden talouksien, kuten Yhdysvaltain tai meidän kanssamme. Toinen juttu on tämä oikeus säännellä. Ryhmässä on puhuttu haluttu tästä oikeudesta säännellä. Mm, sopimuksessa on sanamuoto tästä liittyen kotimaiseen sääntelyyn ja halusimme tämän myös ihan Tissan ydin tekstiin niin, että se kattaa kaikki alat ja asia tehdään täysin selväksi. Tähän mennessä tekstissä ei ole mitään sellaista, mikä johtaisi meidän nämä sääntelypuitteidemme heikentämiseen millään tavalla. Myös rahoituspalvelut tunnustetaan. Täällä on hyvin selvää sanaa. Kun puhutaan Gatsin lisäpöytäkirjasta, niin tämä myös sisältää Ähm, mahdollisuuden äh, poikkeukseen äh, eri jäsenvaltioille, jotta ne voivat äh, varmistaa oman rahoitusalansa vakauden, koska tunnustetaan se, että toimiva rahoitusala on täysin keskeinen toimivalle taloudelle. Turkki Turkkilaisista rakennustyömiehistä täällä puhuttiin äh, TISAN puitteissa. Itse asiassa emme ole tästä ollenkaan huolissamme, koska me emme ota minkäännäköistä kantaa äh, rakennustyöläisiin, mitä äh, Turkki sitten onkaan pyytänyt, niin tällaisia eri ammattiryhmiä ei esimerkiksi rakennustyöläisiä mainitaan, ainoastaan insinöörejä tai arkkitehtejä, eli TISA ei puutu mitenkään rakennustyömiesten työläisten oikeuksiin. Ja sitten lopuksi, jos sallitte vielä läpinäkyvyyteen liittyen, on todettu, että Wikileaksistäkin on jotain tietoa saatu, ja mielelläni toteaisin, että teidän valiokuntanne ei tarvitse luottaa Wikileaksiin kuullakseen mitä TISA-neuvotteluissa tapahtuu. Te saatte joka ikisen neuvotteluasiakirjan meiltä, onpa kyse sitten EU-kannasta tai muiden neuvotteluosapuolten kannoista. Te saatte kaikki asiakirjat ja sitten siellä hakasulkeissa on myös kirjattu kaikkien eri neuvotteluosapuolten kannat eri kysymyksiin. Mm, Yhdysvaltojen jakama, jakamassa asiakirjassa todettiin etusivulla, että kaikki asiakirjat ovat, tai asiakirja on salainen aina viisi vuotta TISAN solmimisen jälkeen saakka, mutta me toimimme täysin avoimesti ja EUn neuvottelukanta ja meidän tarjouksemme ovat jo heinäkuusta 2014 olleet täysin kaikkien kansalaisten saatavilla myös nettisivuillamme ja eh, neuvosto on antanut eh, komissiolle neuvottelumandaatin. Sekin löytyy unionin nettisivulta täysin avoin julkinen asiakirja ja me tulemme eh, jatkamaan hyvin avointa tiedotuslinjaamme seurantaryhmälle ja teidän valiokunnallemme. Kunnallenne. Kiitos paljon. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Niin, niin, kiitoksia. Eli komissiolle yksi kysymys. Kun te vastasitte tähän Turkki-kysymykseen, sanoitte selvästi, että sopimuksessa keskustellaan näistä insinööreistä eikä rakennusmiehistä. Ne niin katsotteko, että tämänhetkisessä tilanteessa tällainen viesti komissiolta, mitä tulee liikkuvuuteen Euroopassa ja naapurimaiden välillä, niin onko TISA nyt oikea paikka käsitellä näitä kysymyksiä? Joo, nopea vastaus vielä. No, mitä tulee liikkuviin ammattiryhmiin, esimerkiksi lyhytaikainen liikkuvuuspalvelu alalla, niin TISA tarjoaa oikein hyvät puitteet näille mm, ammattiryhmillekin. Mehän olemme suurin palveluhalojen viejä kaikkialla maailmassa eli äh, henkilöt, jotka siirtyvät muihin maihin äh, palvelualoille. Ja tämä on tietenkin äh, mm, vastavuoroista, mutta koskaan emme epäväteviä työntekijöitä hyväksyisi näissä puitteissa, kun katsotaan katsia mm, palvelualalla, niin me vaadimme ammattilaisille, jotka tulevat unioniin kauppasopimusten puitteissa työhön. Vaaditaan aina korkeaa pätevyyttä, yleensä korkeampi yliopistotutkinto. Ja tämä varmistaa todella sen, että työntekijöiden oikeudet toteutuvat unionissa, minimipalkka ja tietenkin työehtosopimukset, kaikki päätevät, onpa meillä tähän liittyviä sitoumuksesta tai ei. Kiitos. Kiitos. No niin, ja rouva Reding, vielä loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Kurz wird nicht so einfach sein, but I, I will try to make... En tiedä lyhyestä, mutta pyrin tässä tiivisti puhumaan. Kiittäisin varjoesittelijöitä tästä hyvin rakentavasta panoksesta. Me pyrimme onnistumaan tässä. Ja pyrimme hälventämään kaikkia pelkoja, joita nousee joita parlamentin jäsenetkin toimivat aivan oikein esiin. Me pyrimme vastaamaan niihin, sillä parlamentin jäsenet edustavat kansalaisia ja on aivan normaalia, että he ilmaisevat näiden pelkoja, jotta voisimme niitä hälventää. Ja me nyt käsittelemme tätä korkeamman tason pätevien työntekijöiden tai tavallisen työntekijöiden eroa. Tämä on tärkeää, että ihmiset tietävät, mistä on kyse. Me puhumme palvelujen tarjoamisesta, emmekä työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta tässä kontekstissa. Mutta kaikki nämä kysymykset aivan oikein ansaitsevat selvennystä ennen kuin tämä teksti julkistetaan. Tällä valiokunnalla on mahdollisuus tämän ei tämän työasiakirjan, vaan tulevan mietinnön pohjalta tuoda tarkistuksia, esittää tarkistuksia, jotta kaikkia pelkoja voitaisiin hälventää, jotta voisimme nähdä, missä asioissa pitää olla tiukempi. Esimerkiksi tämä keskustelu liittyen julkisiin palveluihin. Me olemme tammikuusta lähtien hyvin vahvasti alkaneet ammattiliittojen ja julkisen palvelun alan edustajien kanssa työn, jotta voisimme selventää tilanteen täysin. Ja me pyydimme, pitäydymme tässä kultaisessa säännössä, jotta asianajajille ei liikaa työtä koituisi. Tämä pitäisi olla hyvin selvä teksti. Meidän täytyy määritellä rajat hyvin selkeästi. Ja meidän täytyy myöskin tehdä hyvin selväksi se, että meidän standardejamme ja sääntöjämme, niistä ei neuvotella. Meidän perussopimus, perusoikeussopimuksemme ei myöskään ole neuvottelun alla. Tämä täytyy olla täysin selvää. Haluaisin sanoa nyt kaikille kollegoille, että luonnollisesti jatkuvia kysymyksiä esiintyy avoimuuteen liittyen, mutta ollakseni reilu komission kanssa käytävissä keskustelussa. komissio on tarjonnut ne asiakirjat käyttöömme, jotka komissiolla on käytössään. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio, joka on, jolla on Euroopan unionin neuvotteluasiakirjat, on niitä tarjonnut, kun ongelmia on ilmennyt hyvin nopealla aikataululla ne on ratkottu. Eli mitään avoimuusongelmia ei ole eurooppalaisten neuvotteluasiakirjojen suhteen välillä lehdistössä luetaan, että joitakin asioita on vuotanut, mutta hyvin usein nämä ovat asiakirjoja muilta kumppaneilta, joita on neuvotteluissa piiloteltu. Eli mitään avoimuusongelmia meidän puolellamme ei ole ja parlamentin jäsenten täytyy saada tietoa täysin neuvottelussa. Tämä on tämän parlamentin intressien mukaista. Meidän täytyy miettiä sitä, mitä tekstin ottaa mukaan, minkälaisia pelkoja on, joihin tulee vasta kansalaisilla on siis huolia ja minkälaisia hyötyjä, sopimuksesta koituvia hyötyjä voimme heille selvittää. Ja olen kaikkien kollegoiden kanssa samaa mieltä siinä, että äm, tämä informaatiopuute ulkoista maailmaa kohtaan, ja tässä otan myöskin tähän ulkomaailmaan parlamentin jäseniä mukaan, on valtava. Meidän täytyy tässä onnistua kahdella tasolla. Tällä hyvin ymmärrettävällä ymmärrettävien selitysten tasolla, jotta ihmiset ymmärtäisivät tilanteen ongelmitta ja onnistua myöskin näissä hiotuimmissa teknisissä muotoilussa, ne pitää saada meidän vastauksiimme oikein, sillä hyvin usein nämä tekniset yksityiskohtat ovat sellaisia, että niissä piilee hyvin suuria ongelmia. Siis nämä kaksi kommunikaatio väylää haluamme taata. Haluamme taata sen, että ulkomaailmalle tämä teksti on ymmärrettävä ja luettavissa ja että se on tämän lisäksi kyllin ja tarkka, ettei mitään porsaanreikiä neuvotteluissa ilmene. Yes. Tämä oli ensimmäinen keskustelu ja 15. lokakuuta jatketaan. Ja sitten työ jatkuu. Kiitos paljon. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan 15 eh, keskustelu sidosryhmien kanssa Bangladesin kestävyyssopimuksen täytäntöönpanosta. Te muistatte Rana Plassan eh, katastrofin jälkeen eh, solmittiin kestävyyssopimus tai käynnistettiin työ sen suhteen. Jotain edistystä on saatu aikaan, mutta kriittisiäkin asioita on kyllä vielä keskusteluissa auki. Tänään nyt sitten katsotaan, että missä ollaan ja minne mennään. Olen äh, kutsunut äh, etelä aasia valtuuskunnan puheenjohtajan myös vieraksemme. Tervetuloa rouva äh, Jean Lambert. Ja nyt me myös sitten kokeilemme, että toimiiko videoviesti herra Islamilta hän on äh, Bangladesin äh, kauppakamarin varapuheenjohtaja ja tekstiilityöläisten liiton edustaja. Onko meillä videoyhteys valmiina? Yeah. Hello? Yes. Hello? Mr. It's okay Islam, from our side. Herra Islam, olkaa hyvä. Perfect. So I will just introduce... No niin, hienoa. Minäpä vaan esittelen äh, myös muut puhujat ja sitten te saatte äh, puheenvuoron. Meillä on herra Islamin lisäksi rouva Luong, joka on FTAn, ulkomaankauppaliiton edustaja. Hän on tämän kestävyyssopimuksen täytäntöönpanossa mukana. Sitten on herra Ben van Peper Strete, joka on UNI, eh, Global Unionin eh, koordinaattori. Tervetuloa. Ja sitten meillä on Rova Claire Courtei, joka on ILOn Brysselin toimiston johtaja. Eli neljä arvon vierasta ja pyytäisin, että kaikki puhutte viitisen minuuttia, jotta meillä on aikaa käydä keskustelua. Herra Islam, viisi minuuttia. Mikä on kestävyyssopimuksen tilanne Bangladesissa? Assalamu alaikum and good afternoon. Puheenjohtaja, hyvät naiset herrat, hyvää iltapäivää. Haluaisin aluksi kiittää Euroopan parlamenttia ja sen ulkomaan kaupan valiokuntaa tämän keskustelun järjestämisestä. Viimeisen kahden vuoden aikana sen jälkeen, kun kestävyyssopimus hyväksyttiin heinäkuussa 2013, Bangladesh on ryhtynyt oikeudellisiin ja hallinnollisiin toimiin ja tehnyt käytännön toimia täyttääkseen sitoumuksensa tässä sopimuksessa. BGMEA on ollut aktiivinen toimija, joka on toiminut yhdessä asianmukaisten ministeriöiden ja virastojen kanssa kansallisessa kolmikanta Ja olemme myöskin antaneet tukea täytäntöönpanolle sopimus- ja allianssiohjelmissa. Eli kertoisin nyt näistä tärkeistä virstanpylväistä, jotka on saavutettu. Rakennus, tulipalo ja sähköturvallisuustarkastukset. 3431 vaatetehdasta on tarkistettu rakennus, tulipalo ja sähköturvallisuuden osalta. 36 tehdasta todet, todettiin riskialttiiksi ja ne suljettiin välittömästi. Ja tämä tarkastustiimi, joka on toiminut kansallisen toimintasuunnitelman pohjalta, suositteli, että tehtaat, jotka oli havaittu turvallisiksi, saattoivat jatkaa toimintaansa. Ja toimivia tehtaita on arvioitu olevan 3685 ja vielä täytyy tarkistaa 254 tehdasta ja se tullaan tekemään lokakuun loppuun mennessä tänä vuonna. Jotta voidaan varmistaa avoimuus, julkisesti saatavilla oleva tietokanta on julkistettu – Ja tässä tietokannassa on tietoja näistä tehtaista ja siellä on myöskin arviointeja. Ja myöskin samanlaisia tietoja löytyy nettisivuilta. Kuten sopimuksessa on suositeltu, Bangladeshin työlainsäädäntöä korjattiin heinäkuussa 2013 ja näin parannettiin liittymisvapautta ja työehtoneuvotteluita. Ja nyt työntekijät ovat vapaita muodostamaan ammattiliittoja ilman, että sitä ilmoitetaan johtotasolle. Ja tämä on suuri edistysaskel. Aikaisemmin tästä piti ilmoittaa johtotaso ennen kuin rekisteröinti oli mahdollista ja nyt se ei ole tarpeen. 9. syyskuuta 2015 jälkeen on rekisteröity 473 ammattiliittoa ja 335 vuodesta 2013. Tämä ammattiliittojen rekisteröinnin voimakas kasvu viimeisen kahden vuoden aikana selkeästi on tämän työlainsäädännön uudistamisen tulos. sääntöjä on julkistettu, mitä tulee bonusten ja hyvinvointirahaston luomiseksi työntekijöitä varten. Eli jos on jonkinlaisia katastrofeja, niin silloin voidaan pitää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista tästä rahastosta. En tiedä, että missään muussa maassa olisi tämä tyyppistä rahastoa. Ja turvallisuuskomitea pitää muodostaa ja siellä pitää olla sekä johtotason että työntekijöiden edustajia ja komiteassa käsitellään sitten turvallisuuskysymyksiä. BGMEA on pitkään käsitellyt asioita, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksiin. Me palkkasimme eläkkeelle jääneen työjohtajien, joka tarkastelee ahdisteluvalituksia ja syytteitä, jotka liittyvät liittyvät syrjintään. Ja BGMssä meillä on myöskin sovittelukomitea, jonka johdossa on eläkkeelle jäänyt tuomari. Ja tämä komitea on toiminut vuodesta 1998 ja siellä käsitellään työn hallinnointiin liittyviä kysymyksiä. Ja siellä on edustajia hallinto, äh, johtopuolelta ja työntekijäpuolelta. Ja siellä sitten käsitellään tämän tyyppisiä valituksia. Komitea on ratkaissut 8553 tapausta. Ja se on kerännyt 130 miljoonaa takaa omistajilta. Ja ne on jaettu sitten 35 903 työntekijälle. Bangladeshin hallitus on tehostanut tarkistuksia tehtäessä ja rekrytoinut 235 tarkastajaa ja oli sitouduttu 200 alun perin. Eli nyt lukema on korkeampi 235. 218 uutta tarkastajavirkaa on luotu. Tuli paloturvallisuusosastolle. Herra Islam, suo tähän anteeksi, joudun keskeyttämään. Olette puhunut jo pitkälti yli viisi minuuttia ja nyt meidän pitäisi kuulla myös muita asiantuntijoita, jotka täällä seuraavat keskustelua. Puhenne on meille toimitettu ja jaamme sen kaikille. Kiitos oikein paljon, kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron rouva Luongille, joka Äh, ulkomaankauppaliittoa edustaa. Olkaa hyvä. Thank you for the invitation and for giving us the opportunity. Paljon kiitoksia kutsustanne ja kiitoksia mahdollisuudesta osallistua näin tärkeään keskusteluun. Minä äh, edustan ähm, johtavaa liike-elämän ähm, Euroopan ja kansainvälisten toimijoiden kauppajärjestöjä, kuten mainitsitte. Meillä on kaksi aloitetta. Operatiivinen aloite yrityksille, jossa pyritään tukemaan äh, liike-elämän äh, yhteiskunta ähm, sääntöjen odottamista. Ja toinen liike-elämäaloite, äh, nyt on kysytty, mitä voimme tehdä Bangladeshin suhteen. Bangladesh on yksi kaikkein tärkeimpiä tuottajamaitamme ja me olemme havainneet, että Bangladesh kehittyy positiivisella tavalla. Olemme nähneet nopeaa muutosta tekstiiliteollisuudessa. Se on kehittynyt, vähentänyt köyhyyttä. Olemme nähneet myöskin hallinnon demokratian ja työvoimaoikeuksien suhteen muutosta. Siitä ollaan keskusteltu tänään. Olemme nähneet, että Bangladesh on vaurastunut ja me tuemme ponnistuksia parantaa työvoiman olosuhteita. Me myöskin Olemme sitä mieltä, että Tashlinin ja Rana Plazan äh, onnettomuuksien jälkeen maa on äm, toteuttanut hyvin paljon tärkeitä muutoksia erityisesti äm, paloturvallisuuteen ja rakennusturvallisuusstandardeihin liittyen, niitä täytyy parantaa selkeästikin. Olemme nähneet, että maa on ryhtynyt lisätoimiin tässä puitteistossa ja että paljon eri toimijoita eri sopimusten ja Acon Alliance-ohjelmien kautta on mukana työssä. Me olemme yhä tukemassa Bangladesissa toimivia yrityksiä. Konkreettisesti toimimme niin, että operatiivisella tasolla tuemme yrityksiä niin niin kutsutuissa sosiaalisissa teollisuustarkastuksissa. Meillä on ollut satoja tarkistuksia, joista 51 oli positiivisia, mutta kuitenkin suurin osa vaati parannuksia. Parannukset liittyvät palo, rakennusturvallisuuteen ja työaikoihin. Meidän tarkoituksemme on äm, tukea eri toimijoita tuotantoketjussa. Meillä on kaksi äh, kohtainen lähestymistapa. Ensinnäkin Ehm, Bangladesissa ehm, tehtäessä tapahtuva koulutus on yksi osio. Me raken, ehm, tuemme tehtäiden johdon koulutusta vuoden 2015 aikana olemme 400 henkilöä kouluttaneet työturvallisuus, paloturvallisuus, rakennusturvallisuus ja työaika asioissa ja me myöskin koulutamme ostajia täällä Euroopassa ja parannamme tietoisuutta Bangladeshin työvoiman olosuhteisiin liittyen. Kolmas toimintapilarimme on se, että sitoudumme eri toimijoiden kanssa tehtävän työhön Bangladesissa ja täällä Euroopassa. Ja äh, tässä ähm, Accord Alliance ja äh, kansainvälinen toimintasuunnitelma täydentävät näitä sosiaalisia tarkastuksia, joita me teemme 40 prosenttia ähm, sopimuksen allekirjoittoista on myöskin FTAn ja BSEAn jäseniä. Tämän lisäksi äh, me olemme keränneet monia sidosryhmiä yhteen. Bangladesissa meillä on ollut vuonna 2014 jälkeen ähm, Daniel Zaider, pysyvä edustajamme, joka näitä ähm, foorumeja johtaa ja hänen työnsä kautta me voimme käydä todellista dialogia paikallisten ja kansainvälisten organisaatioiden kesken liittyen siihen, kuinka voisimme yhä parantaa Bangladeshin tilannetta ja kuinka voisimme tarttua haasteisiin, jotka liittyvät vuoden 2013 työlain toimeenpanoon ja myöskin, mikä on hyvin tärkeää, paremman synergian luomisen eri aloitteiden välillä, joita Bangladesissa on tällä hetkellä. Eli paljon kiitoksia siitä, että tämä aihe on tänään esityslistalla. Jatkan mielelläni keskustelua myöhemmin kanssanne. Kiitos. Union side. Kiitoksia sitten AY-liikkeen edustaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Ben van Peperstraten. Minä edustan palvelutyöntekijöiden liittoa, globaalia liittoa, eh, sisältäen myös sitten tekstiilitehtaat. Monet eh, työnantajistani ovat ylpeänä allekirjoittaneet Bangladesin sopimuksen, johon usein viitataan ja joka on ankkuroitu tähän kestävyyssopimukseen, josta tänään puhutaan. Tässä tarjotaan sitova, velvoittava sopimus liittyen Bangladesin rakennusmääräyksiin, paloturvallisuusmääräyksiin, niin että Rana Plaza kaltaista katastrofia ei enää voi tapahtua. Samalla on kuitenkin tunnustettava, että ihan tällainen sopimus tyhjössä toteudu. Tämä riippuu hyvin paljon siitä, mitä Bangladesissa tapahtuu laajemmin ja mitä ää, ähm, mihin nyt myös Euroopan unioni sitten on viitannut tässä kestävyyssopimuksessa. Joten me kirjoitamme muiden sidosryhmien kanssa usein kertomuksia siitä, mikä on kestävyyssopimuksen kehityksen tilanne maaliskuulta 2015. Meillä on uusin raportti mutta olemme havainneet valitettavasti sen, että että edistys on ollut puutteellista. Edistystä on itse asiassa havaittavissa vain kahdella alalla. Yhtäältä tämän vuoden maaliskuussa edelleen kerättiin raha Rana Plassan mm, uhreille – korvauksina. No nyt äh, nämä rahat on saatu kasaan. Se on merkittävä saavutus. Kaikki, osapuolet, äh, kaikki osapuolia on kiittäminen äh, Bangladesia, mutta myös ostajia, jotka lopultakin sitten antoivat tukensa tälle tukirahastolle. Ja sitten toinen edistysaskel ovat ne säännöt ja määräykset, jotka lopultakin puolentoista vuoden odotuksen jälkeen on julkaistu. Mm. Työsuojelulakiahan uudistettiin 2013 ja nyt lopultakin 2015 siihen liittyvät säädöt on julkaistu. Kuitenkin haluaisin todeta, että uudistettu työsuojelulaki on ollut mm, kyllä edistynyt kehitystä, nämä työsuojelu, viranomaistahot ja työntekijät voivat itse järjestäytyä. Ja edelleen on kuitenkin tiettyjä puutteita. Arviomme pohjalta voimme todeta, että Bangladesin työlainsäädäntö muutettunakin on vielä puutteellinen verrattuna ilo määräyksiin. Äh, siis säännöt ja määräykset antavat lihaa hyväksytyn lain ympärille, työlainsäädännön ympärille, äh, mutta äh, katsomme, että teknisellä tasolla edelleen on aikamoinen joukko ongelmia. Yksi ongelma liittyy erityisesti asiantuntijoihin. Voivatko ihmiset työterveys- ja turvallisuuskomiteoissa ottaa yhteyttä ja saada tukea ulkopuolisilta asiantuntijoilta? No, analyysimme mukaan riippumattomia asiantuntijoita voidaan konsultoida vain siinä tapauksessa, että koko komitea on yksimielinen tästä. Ja itse asiassa Rana Plaza on kieltäytynyt tällaisesta tutkimuksesta joten tämä on kyllä erittäin haavoittuva osuus. Samoin äh, sitten käytännöt, jotka vielä ovat voimassa. 27 kolmea vain on tarkasteltu ja tämä ei tietenkään riitä. Tässä kyse on siis työntekijöiden yhtäältä ja johdon äh, toimien seurannasta toisaalta niin täällä mainittiin näistä tarkastuksista nelisen sataa. Olemme eh, myös nähneet liikkeeseen kohdistuvan väkivallan lisääntymistä ja olemme havainneet, että AY liikkeen järjestäytymiseen liittyy ongelmia. Järjestelmä ei ole vakaa ja puheenjohtaja, mm, hyvät naiset ja herrat, Kyllä, siis voin todeta vielä päätelmänä, että e, toki edistystä on, mutta sitä on liian vähän. Ja siksi haluaisimme, että edistyksen puutteesta tulisi tiettyjä seuraamuksia. Muuten toimimatta jättäminen, sitä ei rangaista mitenkään, ei synny mitään seuraamuksia, niin miksipä sitten toimia. Joten meidän tulisi toden totta kestävyyssopimusta tarkastella entistä tiukemmin, sillä tähän astiset toimet eivät ole mitenkään riittäviä. Kiitos oikein paljon. Kiitos ja sitten lopuksi rouva Claire Coutet, joka on ILOn johtaja täällä Brysselissä. Olkaa hyvä. And, uh, good Kiitoksia puheenjohtaja, huomenta kollegat ja kiitoksia tästä kutsusta. Kuten parlamentti totesi tämän vuoden huhtikuun päätösasemassa, tämä sopimus, joka on saatu aikaan, on saanut aikaan merkittäviä muutoksia, mitä tulee vaatealan työntekijöiden työskentelyolosuhteisiin, mutta enemmän pitää vielä tehdä. Kestävyyssopimuutta tarkastellaan seuraavaksi marraskuussa kahden kuukauden kuluttua Dakarissa. En nyt halua ennakoida tuloksia, mutta otan esiin pari asiaa tässä tilanteessa, erityisesti mitä tulee työlainsäädäntöön. ILOssa on keskusteltu näistä standardeista Bangladesissa viime kesäkuussa ja komitea kehotti hallitusta panemaan vuoden 2013 lain yhdenmukaisuuteen ILOn sopimuksen kanssa, joka liittyy yhdistäytymisvapautta ja hallituksen pitää puuttua epäreiluihin työkäytänteisiin, esimerkiksi syrjintään, ahdisteluun ja väkivaltaan ammattiliikkeiden edustajia vastaan sekä laissa että käytännössä. Ja myöskin on pyydetty, että Bangladeshin hallitus poistaa ongelmia, esteitä, jotka liittyvät esimerkiksi lakko-oikeuteen ja oikeuteen muodostaa ammattiliittoja. Ja asiantuntijat ovat korostaneet, että vien aktiivivyöhykkeellä työntekijöillä pitää olla samat oikeudet kuin kaikilla muillakin. Tällä hetkellä on erityinen laki, joka liittyy vientialan työolosuhteisiin, ja työtarkastajat eivät saa toimia näillä alueilla ilman viranomaisten lupaa. Ja tärkeä asia, joka tuli esille, olivat täytäntöönpanosäännöt, joita tarvitaan, jotta vuonna 2013 laki olisi kunnolla voimassa. Ja ILO on vaatinut näitä tarkistuksia kahden vuoden ajan ja onneksi näin on nyt tehty viime viikolla. Eli ILO, en nyt osaa kommentoida tätä sisältöä, koska me vielä tarkastelemme näitä tietoja. Eli edistystä on kyllä saatu aikaan, mutta enemmän pitää tehdä työlainsäädännön osalta, jotta voidaan varmistaa, että se noudattaa ILOn standardeja. Ja sitten toinen asia. Haluaisin tukea sitä, mitä aikaisemmin on sanottu. Työtarkistuksissa on tapahtunut edistystä. Tarkistusosasto on vahvistettu ja kuten Islam sanoi, on lähes 380 työtarkastajaa. Ja viime kuussa ILO käynnisti kattavan työtarkistusprosessin. Ja meillä on myöskin sitten Bangladesia koskeva kauppaohjelma. Sitten rakennusturvallisuuden osalta 90 prosenttia vientialan tehtaista on tarkastettu, ja se on tietysti hyvä uutinen. Ja lopuksi Rana Plazan korvausrahasto, jota ILO hallinnoi, on nyt 30 miljoonassa dollarissa. Sehän oli tavoite, jotta pystytään antamaan korvauksia tragedian uhreille. Hän on nyt tehty, ja ILO tekee yhteistyötä Bangladeshin hallituksen kanssa ja tavoitteena on luoda kansallinen työtapaturmasuunnitelma. Eli suurin haaste tällä hetkellä on se, että jatketaan näitä uudistuksia, jotta kaikki sidosryhmät pysyvät mukana ja sitoutuneina ja että edistystä tapahtuu paikan päällä erityisesti työlainsäädännössä. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että ehkä meidän pitäisi tehdä tällainen sopimus muissakin konteksteissa. Ja tietysti meidän täytyy olla varovainen, kun toistetaan näitä asioita, koska niiden pitää aina olla kontekstiin liittyvä, tiettyyn tilanteeseen liittyvä. Mutta tässä nyt on kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin tämä sopimus muutti lähestymistapaa näihin työolosuhdeongelmiin ja tällainen lähestymistapa ottaa mukaan ammattiliitot, työntekijät, vähittäiskauppiaat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, ja mielestäni tämä lähestymistapa on ollut toimiva tähän mennessä. Ja sitten tässä on keskitytty oikeisiin painopisteisiin, mitä tulee siihen, että noudatetaan työlainsäädäntöä, varmistetaan työturvallisuus ja että toimitaan vastuullisesti. Eli sopimuksen avulla on saatu paljon aikaan lyhyessä ajassa, mutta Bangladeshin hallitus ei kuitenkaan voi höllentää näitä toimia. Täytyy jatkaa tätä toimintaa ja varmistaa, että työolosuhteiden parantaminen on kestävällä pohjalla. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt jäseneni saavat puheenvuoron poikkeuksellisesti ensin rouva Lambert, joka joutuu poistumaan kohtapuoliin ja sitten esittelijä. Lyhyesti, olkaa hyvä Roland. Um, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia mahdollisuudesta olla mukana tässä keskustelussa. Minulla on ollut monia sitoumuksia valtuuskunnan johtajana asiassa. Äh, on myöskin hienoa, että nämä toimenpanosäännöt äh, julkaistaan. Minun käsitykseni on se, että tämä tulee todellakin tukemaan iloa ja muita, ähm, jotka pyrkivät äh, ähm, tukemaan ilon parempi työ, parempaa työtä ohjelmaa. Yksi asia, josta olisi mielenkiintoista kuulla, johon viitattiin tänä aamuna, on se, eh, minkä tyyppistä rahoitusta on tehtaiden omistajille saatavilla parannuksia varten. Käsittääkseni lainat ovat hyvin kalliita, korot korkeita ja äh, siksi äh, sääntöjen noudattaminen saattaa maksaa hyvin paljon ähm, rakennus- ja paloturvallisuustarkastuksen yhteydessä. Onko siis tähän ongelmaan jonkinlaista ratkaisua ja myöskin työntekijöiden oikeudet ovat jotakin, mitä me täällä parlamentissa seuraamme, sillä me tunnustamme, että ne ovat osa tätä sitoumusta ja osa edistystä eteenpäin. Sitten ostajiin liittyen yksi asia, jota me kuulemme myöskin, on se, että eri ostajat ja ostajajärjestöt toimivat hiukan eri standardien mukaisesti, ja tämä saattaa hankaloittaa tilannetta. Myöskin tehtaiden tilannetta, ne eivät tiedä mitä sääntöjä seurata. Onko jonkinlaista standardien lähentymistä tapahtumassa, jotta meillä olisi yhdet yhtenäiset äh, korkean tason standardit ostajille? Kiitoksia. Well, chair, thank you very... herra Karim, olkaa hyvä esittely. Kiitos. Haluan kiittää kaikkia osallistujia erittäin arvokkaista puheenvuoroista. Mm, kävin itse asiassa viime kuussa Bangladesissa nähdäkseni omin silmin, mitä edistystä on tehty. Ja haluaisin nyt kertoa valiokunnalle kokemuksistani. Haluan äh, ehdottomasti äh, kiittää Eera Islamia äh, ja muita tahoja mm, sitä, että autoitte minua todella ähm, pääsemään paikan päälle äh, omin silmin näkemään, mikä tilanne on. Bangladesissa tapasin myös kauppaministerin sekä ulkoasiain valtiosihteerin, koko joukon kansalaisjärjestöjen sekä työntekijäjärjestöjen edustajia samoin. Ja keskusteluissani Äh, näin, että äh, ilmapiiri oli erittäin avoin. Ähm, sain kaiken tiedon, ähm, jota tarjolla oli. Äh, ilmapiiri oli siis todella avoin. Tekstilialan parannukset ovat laajemminkin vaikuttaneet Bangladesin yhteiskuntaan, erityisesti naisten voimannuttamisen kautta – No, en nyt tällä toista näitä faktoja, jotka kaikki tiedämme siitä, miten esimerkiksi naisten tilanne tekstiilialalla on huomattavasti parantunut, mutta kyllä tällä on ollut merkittävä myönteinen vaikutus koko Bangladesin yhteiskuntaan kaiken kaikkiaan, siis kautta koko yhteiskunnan, ei vain kaupungeissa, vaan myös jopa kylissä. Ja tämä mielestäni on erittäin, erittäin tärkeää osa näitä myönteisiä vaikutuksia. Tietenkin sitten nämä kauppamahdollisuudet ovat toinen tärkeä asia. No tässä on todella saatu aikaan edistystä tietyillä aloilla, toisilla ei niinkään. Tässä vaiheessa en kuitenkaan mene tähän, mutta on rohkaisevaa kuulla, että tämä 30 miljoonan dollarin tavoite korvausrahasta neuvostossa on saavutettu. Puheenjohtaja, niin te kuin minäkin olemme ilmaisseet toivomamme, että EUn yritykset täysimääräisesti osallistuvat tähän korvausrahastoon ja korvausprosessiin ja olisikin mielenkiintoista kuulla, ovatko, onko vielä EU-yrityksiä, jotka kaipaisivat ehkä hiukan lisärohkaisua tältä valiokunnaltamme. Minä henkilökohtaisesti ja varmaan tekin puheenjohtaja olette kyllä tai olemme tähän valmiita. Kun puhuttiin tästä seuraamusten tarpeellisuudesta, niin mm, toteaisin, että meidän täytyy varmistaa se, että kumppanuussopimus, joka eh, meillä on, eh, vaatii eh, jatkoinvestointejakin. Todellista edistystä on saatu aikaan ja olisin kyllä aika varovainen toimimaan muuten kuin panostamalla tähän kumppanuussopimukseen. Ja kollegat, Bangladesin hallitus on sitoutunut pyrkimään siirtämään Bangladesin ähm, LDC-statuksesta vähiten kehittyneiden maiden ryhmästä ylöspäin ähm, eri tikkailla ja olisi tärkeää, että Euroopan markkinat ovat äh, auki Bangladesille, kun äh, Banglades pyrkii maana kehittymään ja nyt äh, Banglades on jo itse asiassa onnistunut siirtymään kaikkea paitsi aseita statuksesta eteenpäin. Ja puheenjohtaja, ennen kuin pysäytätte minut, niin teen sen itse. Kiitos. Kiitos. Nyt meillä on kymmenen minuuttia vielä tulkkausta, joten pyytäisin, että puhutte minuutin kukin. Seuraava puhuja. E, um eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Eli kommentoisin lyhyesti. Paljon on jo sanottu ja on selvää, että meidän täytyy jatkaa tätä kumppanuutta. Edistystä on tapahtunut, vaikka se onkin ollut riittämätöntä. Eli meidän täytyy enemmän edelleen työstää työlainsäädännön uudistamista. Ja myöskin meidän täytyy soveltaa työsäädäntöä useammilla sektoreilla. Bangladesin täytyy vahvistaa lainsäädäntötoimintaansa. Olemme iloisia siitä, että ammattiyhdistyksiä on yhä enemmän. Tämä osoittaa, miten laki on kehittynyt tässä suhteessa, mutta kuitenkin EUn pitää edelleen painostaa siihen, että kaikkia näitä toimia toteutetaan. Kiitos oikein paljon sitä, Agnes. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää tästä kertomuksesta näistä puheenvuoroista. On hyvä, että esimerkiksi työlainsäädännön työtarkastusten rakennusturvallisuuden kohdalla on saatu aikaan edistystä. Mielestäni kuitenkin hyvä olisi myös katsoa eh, viileästi ihan sitä, että voidaanko tätä edistää yritystä kutsua tyydyttäväksi, riittäväksi, vai mahtaisiko olla niin, että pitää vielä laittaa lisävaihde silmään? Täällä sanottiin, että täytäntöönpanosääntöjä on jouduttu odottamaan pitkään ja on kysymys, kysymysmerkkejä siihen liittyen, ovatko ne ILOn ydinsopimusten määräysten mukaisia. ILOn Brysselin toimisto on todennut, että näitä sääntöjä ja määräyksiä vielä arvioidaan. Ja nyt minun pääkysymykseni olisikin seuraava. Jos nyt puhutaan sopeuttamisesta, sopimusten sopeuttamisesta tämän kestävyyssopimuksen puitteissa, niin onko ehkä aika todella pohtia sitä, että pitäisikö siirtyä myös seuraamuksiin. Eli milloinka eh, ensinnäkin ILOn arvio eh, valmistuu näiden sääntöjen eh, yhteensopivuuden suhteen ja että voitaisiinko ehkä pohtia tosiaan myös seuraamuksia sanktioita. Kiitos. Kiitos sitten Rouva Desarnes. Si, merci, monsieur président. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa esittelijälle, että olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan ja että meidän täytyy pitää tämä kumppanuushenki vallalla. Tämä pitää olla vaativaa kumppanuutta, kumppanuutta, jota voidaan arvioida kentällä konkreettisesti, mutta on hyvin tärkeää säilyttää tämä ajatus eikä lähteä ajattelemaan vain sanktioita ja rangaistuksia. Nyt pitää rohkaista edistystä, rohkaista uudistuksia, tukea niitä. Meidän pitää olla vaatavia aikataulun suhteen kun sanotaan, missä vaiheessa päästään ilon vaatimusten täyttämiseen. Ja meidän pitää olla tukemassa siis tässä työssä. Ja toinen asia, edustaja Lambert viittasi tähän tämän hyvin tärkeää. Luonnollisesti investointeja ja rahaa tarvitaan, jotta tehtaiden toiminta ja työolosuhteet paranevat. Kaikki tämä on siis rahallinen kysymys. Tämä rahallinen investointikysymys täytyy ottaa mukaan esityslistalle. Ja sitten meidän täytyy pohtia myöskin sitä hintaa, jolla näillä tekstiillä ja vaatteita myydään. Miksipä emme voisi luoda jonkinlaista kestävän vaatteen merkkiä, kestävän tuotteen merkkiä myöskin ostajien täytyy nähdä kaikki nämä bangladesilaiset tuotteet sellaisina, että niihin liittyy lisäarvoa ja että ne ovat erilaisia verrattuna tiettyihin muihin tuotteisiin, jotka tulevat eri maista. Ja Waminia. Dank u voorzitter. Vanwege de tijd zal ik meteen tot de kern komen. De gezamenlijke resolutie van april. No niin, puhun nyt tästä asiasta. Tässä sopimuksessa on kohta, jossa vedotaan siihen, että tarvitaan uutta EU-lainsäädäntöä joka liittyy tähän vastuukysymykseen, ja että sen pitäisi olla velvoittava näille kolmansien maiden yrityksille. Ja tästä täytyy neuvotella noudattamalla YK suuntaviivoja ihmisoikeuksien osalta. Ja meidän täytyy muistaa myöskin jäljitettävyys- ja avoimuuskysymykset. Ja kaksi kysymystä komissiolle. Miten komissio aikaa ottaa huomioon tämän parlamentin vaatimuksen? Ja onko tällä hetkellä tulossa lainsäädäntöä ja mikä on aikataulu näille sopimuksille? Ja olen samaa mieltä siitä, mitä Paperstrat sanoi. Eli meidän täytyy todellakin sitten toteuttaa näitä päätöksiä. Parlamentilla on hieno päätösasema, se on hienoa, mutta hienoilla sanoilla ei pelkästään auteta näitä työntekijöitä, vaan meidän pitää ryhtyä toimiin. Ja sitten puheenvuoron saa Emma, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mukava, että käymme nyt tätä keskustelua jälleen ja muistamme, näistä Banglades, muistamme nämä Bangladesin tapahtumat. On hyvä kuulla, että vihdoinkin tämä 30 miljoonan euron tukirahasto on saatu rahoitettua, mutta monet uhrit eivät ole edelleenkään saaneet korvausta. Monet uhrit ovat naisia, jotka ovat vammautuneet niin, että eivät voi palata töihin. Meidän on todella autettava näitä uhreja, joten muistuttaisin vielä, että otetaan käyttöön kaikki mahdolliset keinot niin, että Bangladesin hallitus mitä pikimmin käynnistää kunnolliset tukitoimet näille uhreille. Samoin halusin käyttää tilaisuutta hyväkseni, hyväkseni onnit, kiittääkseni kaikkia vieraitamme ja myös ILOta haluan onnitella erinomaista työstä, jota se tekee auttaakseen ää, ihmisiä saamaan paremmat työskentely ja näin ollen myös elinolosuhteet. Kun ajatellaan, että on paljon vielä tehtävää, niin minkälainen toimintasuunnitelma tarvitaan? Mitkä ovat prioriteettialueita niin, että voimme olla varmoja siitä, että Rana Plazan kaltainen katastrofi ei koskaan enää pääse tapahtumaan? Kiitos. Kiitos. Nyt sitten komissio ja kunikia kaksi minuuttia. Mr. Chairman, um, I must... Uh, Hyvä puheenjohtaja, pahoittelen. Äh, kollegamme ei päässyt paikalle tänään, mutta voisin hänen puolestaan sanoa sana sen Kuultuanne kaikki nämä puhujat, äh, heidän puheenvuoronsa. Äh, y- yhteenveto on se, että paljon edistystä on tapahtunut kestävyyssopimus, jonka äh, ILO, Yhdysvallat, Euroopan unioni ja Bangladesin hallitus on tehnyt, on uskoaksemme tärkeä panos tässä. Ja laajempaa kollektiivista ponnistusta tarvitaan, jotta työntekijöiden oikeudet ja olosuhteet äh, parantuvat Bangladesissa. Meillä on paljon kehitysyhteistyökumppaneita, jotka ovat korostaneet kapasiteetin rakentamista ja koulutusta ja tehneet yhteistyötä Ähm, myöskin äh, yksityisen sektorin ja sen edustajien kanssa ähm, ja ovat äh, hyvin sitoutuneet äh, todellisen muutoksen luomiseen tekstiiliteollisuudessa kentällä Bangladesissa. Euroopan komission ähm, äh, julkaisema ähm, julkilausuma, joka tehtiin Rannaplasan ähm, onnettomuuden toisena vuosipäivänä, äh, tuo esiin edistysaskeleita, joita on tehty. En nyt toista näitä työoikeuteen ja muihin asioihin liittymiä ähm, edistysaskelia. Ne ovat tehneet todellista hyötyä, todellista edistystä, mutta paljon vielä täytyy tehdä. Meillä on virstapylväitä tiellä, olemme nähneet nyt mm, olemme Bangladesin hallitukselta saaneet myöskin tietoja työlain toimeenpanosta ja haluaisimme onnitella sitä siitä, mutta haluaisin todeta, että on tärkeää olla ilon kanssa samalla linjoilla ja että toimenpano kentällä toimii. Tämä on kaikkein tärkeintä työntekijöiden olosuhteiden parantaminen tehtaissa ja sen varmistaminen, että he tekevät töitä turvallisissa rakennuksissa. Tämä on lopullinen päämäärämme. Me tulemme tapaamaan, kuten Ilon kollega mainitsi marraskuussa Dakassa, jotta voimme tarkastella tämän sopimuksen toimeenpanoa. Meillä on jonkin verran Ähm, mainittuja hankaluuksia, kuten tämä tietty lainsäädäntö, jonka suhteen äh, meillä on ollut työntekijöiden oikeuksien suhteen avoimia kysymyksiä ja me haluamme varmistaa, että korjauksia myöskin tehdään todellisuudessa ja että rahoitusta on edullisesti saatavilla. Me olemme myöskin äh, kuulleet ammattiliittojen edustajia, jotka ovat kertoneet, että vaikka ammattiliittoihin liittyminen on kasvanut, rekisteröityminen on hidasta tai se on pysähtynyt, tätä ei voida hyväksyä. Ja myöskin jatkuvaa ammattiliittojen ahdistelua tapahtuu, sitä ei voida hyväksyä myöskään. Tämä on jotakin, mitä meidän täytyy yhdessä kehityskumppaneiden kanssa tarkastella, että voisimme parantaa tilannetta. Kiitoksia. Lolo? Yes, yes. So, our... Herra Islam, oletteko vielä siellä? Kyllä. Halo. Haluaisitteko vielä lyhyesti, nopeasti reagoida meidän kantaamme täällä minuutti? Kiitoksia. Tämän hieno interaktiivinen kokous. Ja pidän hyvänä tätä 30 miljoonan kompensaatiorahastoa. Ja on hienoa, että tästä asiasta on keskusteltu ja Lambert. On hienoa, että on parempi työohjelma on nyt saatu aikaiseksi. Rahoitus on haaste ja yhtäläiset standardit, jotka Lambert mainitsi. Ja tässä kohtaa korostaisin, että 50 miljoonaa ei riitä kaikille tehtaille. Eli 400 miljoonaa dollaria, 400 000 tarvitaan näihin korjaustoimiin, eli me tarvitsemme yhteistyötä. Ja kuten tiedämme, vaatteiden hinnat laskevat Yhdysvalloissa Euroopassa. Kustannuskulut kuitenkin nousevat, Eli meidän täytyy tehdä parannuksia, mutta meillä on suunnitelma ja yritämme pitää siitä kiinni ja onnistumme siinä, jos meillä on kumppaneita autamassa ja jos te toimitte yhteistyössä ja pidämme hyvänä EUn aloitetta. Ja nähdään sitten marraskuussa, näytän millaista edistystä on tapahtunut. Euroopan unioni on aina tukenamme ja me jatkamme tätä hyvää yhteistyötä. Just... Suuret kiitokset herra Islam. Sitten kolme muuta asiantuntijaamme. Onko teillä vielä lyhyitä vastauksia? Minuutti kullekin. Olkaa hyvä, herra. Kiitos. Tässä oli joitain kysymyksiä, jotka olivat äh, hyviä, mitä tulee rakennusten turvallisuuteen, paloturvallisuuteen. Meillä on kaikilla samat eh, standardit, mutta tärkeää on tietenkin se, että tarvitaan rahaa näiden asioiden hoitamiseen ja miten standardeja käsitellään. Kyllähän standardit ovat aina eh, olleet eh, olemassa, mutta rahoitukseen liittyy tiettyjä ongelmia meillä on tehty, esitetty lupauksia, mutta ongelma on lähinnä siinä, mitä sitten kansallisella tasolla tehtaiden turvallisuuden lisäämiseksi tehdään. Meillä on IFCssä kaksi puolta, toinen joka liittyy ostajiin, toinen joka ei liity, ja se on ihan hyvä ero olla olemassa, mutta kun kysytään, että mitä esimerkiksi eurooppalaiset ostajat jotka eivät ole sopimuksia kunnioittaneet. Olisi erittäin hyvä tehdä näistä YK-määräyksistä sitovia. Kannattaisimme tätä. Kiitos. Onko teillä vielä jotakin lisättävää teillä molemmilla? Olkaa hyvä. There was a remark regarding to uh, the different standards. Tehtiin huomio liittyen eri standardeihin, joita on olemassa ja siitä, onko ostajien keskuudessa käyty keskustelua, jotta nämä standardit lähenisivät toisiaan. Ja kyllä, todellakin viimeisten kolmen kuukauden aikana olemme käsitelleet standardien lähentämistä, sillä ostajina haluamme välttää ponnistelujen kaksinkertaistamista, kun ne ovat samanlaisia tai vastaavia. ICAhan liittyen nämä tarkistukset ovat sosiaalisia tarkistuksia. Sosiaalinen tarkastaja tekee ne. Kyseessä eivät ole rakennusinsinöörit. Ja siksi me aina suosittelemme, että äm, yritykset liittyisivät joko Allianz tai Accor-ohjelmaan, sillä ne täydentävät siis toisiaan. Kuitenkin meillä on erilaisia virstanpylväitä ja erilaisia keskusteluja, joiden kautta sitä, kuinka voisimme tehdä lähempää yhteistyötä. Ja haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni äh, sanoakseni, että PC ähm, Assa me teemme Initiative Close Social ranskalaisen aloitteen kanssa ähm, yhteistyötä. Siihen on liittynyt 2025 suurta ranskalaista vahittaiskauppaketjua, jotka pyrkivät vaikuttamaan tehokkaammin ja paremmin tehtaiden olosuhteisiin tekemällä yhteistyötä. Ja sitten viimeinen asia, jonka haluaisin mainita, on se, että selvitin, selvitin kuinka paljon rakentava yhteistyö ja dialogi vaikuttavat, mutta unohdin sanoa, että seuraava keskustelumme on Dakassa lokakuun alussa. Jos haluatte liittyä, te olette lämpimästi tervetulleet mukaan paikallistasolle keskusteluihimme. Kiitoksia. Kiitos. Viimeinen kommentti vielä Ijalolta, Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I'll be... Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Tämä kompensaatiorahasto käynnistyy ja sieltä jaetaan sitten nämä varat ilo standardien mukaisesti, eli tämä on tulossa. Se pannaan pian täytäntöön. Ja sitten säännöt julkistettiin viime viikolla käsittääkseni, eli ILO ei nyt pysty niihin ottamaan vielä kantaa, mutta me tietysti keskustelemme tästä sitten Bangladeshin hallituksen kanssa, mutta halusin ottaa esille sen, että asiantuntijakomitean päätelmät toukokuulta liittyvät tähän työlainsäädäntöön, eivätkä täytäntöönpanoon, vaan tähän lakiin, siinä on puutteita, kun katsotaan, miten ne vastaavat ILOn standardeja, erityisesti vuoden 1987 yleissopimusta liittyen yhdistäytymisvapauteen. Ja sitten aikataulussa seuraava tärkeä vaihe on marraskuussa. Silloin arvot, arvioidaan Bangladesin hallituksen toimintaa tämän sopimuksen tiimoilta. Kiitos. Kiitos. Haluan kiittää tulkkeja siitä, että saimme hiukan yliaikaa. Kiitos tästä oikein paljon. Bravo. Ja kiitos asiantuntijoille, herra Islamille, tilaisuudesta käydä kunnollinen keskustelu asiain tilasta. Kiitos, nähdään pian.